Good morning, friends. We start the meeting. No niin, hyvää huomenta ystävät. Aloitetaanpa kokous. Esityslistan luonnos voidaan hyväksyä seuraavin muutoksin. Kohta viisi käsitellään ennen kohtaa kolme. Ja syy tähän on se, että meillä on täällä vieras puhuja Jomi Renström, joka on SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja alueiden komiteasta. Ja koska tässä valiokunnassa usein keskustellaan alueellisista ulottuvuuksista myöskin, on tärkeää, että meillä on mahdollisuus puhua hänen kanssaan ja annamme mahdollisimman pian hänelle puheenvuoron. Tulkkauksesta. Tulkkaus saatavilla kaikilla kielillä, paitsi maltalla, kielellä ja iirin kielellä. Ja ihan lyhyt palaute Eurofound-matkasta 18-19 kesäkuuta valtuuskunta tästä valiokunnasta vieraili Eurofound-järjestössä ja sihteeristö on laatinut tästä palautteen mietinnön, jossa vedetään yhteen valtuuskunnan vierailu. Ja tämä asiakirja on mukana saamissanne kokousasiakirjoissa. Haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että meillä on tänään myöhemmin julkinen kuuleminen. Sen aiheena on työpaikkojen palauttaminen Eurooppaan. Se alkaa kello kolme iltapäivällä. Meille on esitetty pyyntöjä, vahvoja pyyntöjä järjestää tällainen julkinen kuuleminen ja olisi hienoa, jos saisimme mahdollisimman paljon yleisöä paikalle kuulemiseen. No niin, annetaanpa sitten puheenvuoro puheenjohtaja Jomi Renströmille. Ensinnäkin haluaisin kiittää sinua, koska olen itse käynyt vierailla aluekomiteassa vastikään eilen ja me keskustelimme Nikolas Schmidtin kanssa. Hän edustaa Luxemburgin puheenjohtajavaltiota ja mukana oli myös ammattiliiton edustajia aloilta ja yrityksistä. Ja tämä keskustelu me oli erittäin eläväistä ja mielestäni hyvin hedelmällistä. Joten näillä sanoilla haluaisin antaa teille puheenvuoron. Tervetuloa. Olkaa hyvä. Yes, you can speak. Ja saat puhua omaa kieltäsi tietysti. Tack så mycket för att jag fått komma hit. Ehm, Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne. On hienoa olla täällä nyt tänään vahvistamassa yhteistyötä alueiden komitean SEDEC-valiokunnan ja tämän valiokunnan välillä. Alueiden komitea aloitti uudella tiimillä helmikuussa. Meillä on uusi työnjako nyt valiokunnissa ja sosiaalipolitiikan, koulutuksen ja työllityksen ja kulttuurin valiokunta eli SEDEC-valiokunta kehitettiin. Ja me yhdistimme kaksi aikaisempaa valiokuntaa ja tietysti Minulla on kunnia toimia sen puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta. Vaikka tämä on uusi valiokunta, alueiden komitea on jo aloittanut hyvän yhteistyön työllisyysvaliokunnan kanssa ja meillä on ollut hyvää yhteistyötä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa tärkeissä asioissa, esimerkiksi työsuuntaviivat työ, terveydenhuolto, sosiaalinen talous ja esimerkiksi sitten eurooppalainen foorumi pimeää työtä vastaan ja sitten EURES-verkoston uudistaminen. Parlamentin tavoin alueiden komitea on korostanut työllisyyspolitiikan merkitystä EU:ssa ja meillähän on 2020 kehitystavoitteet ja täytyy muistaa, miten kriisi on vaikuttanut kansalaisiin, joten me haluamme korostaa näiden asioiden merkitystä. Kuten Ulfskog totesi, hän oli eilen SEDEC-valiokunnan kokouksessa ja hän hyvin selkeästi puhui meille. Hän sanoi, että te työstätte oma-aloitemietintöä sosiaalisesta polkumyynnistä ja se kiinnosti meitä ja ehkä haluaisimme olla mukana tässä työssä. Uskon, että tästä yhteistyöstä on hyötyä kummallekin toimielimelle ja on tärkeää, että teemme yhteistyötä parlamentin kanssa. Me voimme tuoda alue- ja paikallisviranomaisten äänen kuuluviin tähän keskusteluun parlamentissa ja muissa toimielimissä, jotta voidaan varmistaa, että lainsäädäntö ja kolme neljäsosaa lainsäädännöstähän pannaan täytettyön alue- paikallistasolla, niin silloin pitää kuulla alueiden ja paikallistason edustajia, ja se on tärkeää, jos halutaan, että lainsäädäntö toimii paikallisella tasolla. Viime vuosina EUn kansalaiset ovat olleet yhä skeptisempiä Euroopan suhteen ja alue- ja paikallispoliitikot ja ne, jotka ovat alueiden komiteassa, ovat keskeisessä roolissa, koska ruohonjuuritasolla EUta voidaan lähentää tavallisiin kansalaisiin. Ja jotta Eurooppa-hanke selviää, niin on äärimmäisen tärkeää, että EUn rooli on selvempi ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Koska nyt Bryssel tuntuu olevan hyvin kaukana alue- ja paikallistasolta ja ihmisten elämästä. Ja siksi toimielimiemme, SEDEKin ja ETien mahdollisuus on saada muutoksia aikaan. Ja mitä paremmin teemme työtä, sitä paremmin EU-politiikka heijastelee alue- ja paikallistason tarpeita. Ja näin voimme saada aikaan näkyvää lisäarvoa kansalaisillemme. Ja kuten tiedämme, Meillä on paljon ajatuksia ja haluaa tehdä työtä kummassakin toimielimessä. Ja meillä on paljon oma-aloite lausuntoja tulossa. Mutta komissionkin täytyy tehdä lainsäädäntöehdotuksia liittyen työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan EU:ssa. Junckerin komissio on kokonaisvaltaisesti lähestynyt työllisyyteen ja varmaan muutkin ovat tämän huomanneet. Ja yhdessä meidän täytyy nyt painostaa komissiota, jotta se tekisi hyviä ehdotuksia, jotta voidaan puuttua Euroopan työllisyysongelmiin, mitä tulee korkeaan työttömyyteen, kuiluun, taitojen osalta syrjäytymiseen. Ja sehän saattaa johtaa sitten sosiaaliseen polkumyyntiin. Ja viime vuoden lokakuussa Puheenjohtaja Juncker vetosi Euroopan parlamenttiin ja totesi, että Euroopan pitäisi tehdä enemmän työtä, jotta se olisi uskottavampi ja AAA luokitus sosiaalikysymyksissä. EU yrittää myöskin rahoitusasioissa olla huippua. Ja huolimatta tästä kunnianhimosta me olemme vielä kaukana tavoitteesta, ja jotta siihen päästäisiin, meidän täytyy investoida hankkeisiin, joista ei saada vain nopeasti voittoja, vaan joilla on pitkään aikavälin vaikutuksia, mitä tulee lastenhoitoon, asuntokysymyksiin, investoinnit sosiaalitalouteen, ja jotta pystymme tarjoamaan näitä palveluita kansalaisillemme, meillä pitää olla vahvaa alue- ja paikallishallinto. Mutta kustannuksia on leikattu kriisin takia ja se on tietysti hälyttävää, koska jos halutaan tehdä jotain, niin meillä pitää olla emu, jossa on voimakas sosiaalinen ulottuvuus, joka todella vaikuttaa kestävään työllisyyteen tulevaisuudessa. Me tarvitsemme mallin, joka tukee eurooppalaista sosiaalimallia ja joka myöskin suojelee työmarkkinaosapuolten suhteita ja helpottaa työehtoneuvotteluita – Meillä pitää olla sosiaalipolitiikkaa, minimipalkat, niistähän päätetään paikallistasolla, kansallistasolla. Ja Euroopan ja tasolla työmarkkinaosapuolten pitää olla mukana tässä koko prosessissa. Ja sitten vielä yksi haaste. Toivottavasti komissio pitää kiinni lupauksestaan ja esittelee työllisyyspaketin ennen joulua. Me haluamme paketin, jossa otetaan huomioon työliikkuvuuden kielteiset puolet me haluamme oikeudenmukaisen paketin työntekijöille, jotta voimme päättää tämän trendin alaspäin, mitä tulee työllisyyteen Euroopassa. Alue- paikallistason poliitikkojen, poliitikot tietysti ovat tunteneet kriisivaikutukset ensikädeltä. Ja nyt me olemme entistä keskeisempiä Euroopan sosiaalipolitiikassa. Ja on hienoa, että voimme antaa teille täyden tukemme työlle, jota teette tällä alalla. Eli kiitoksia, että sain tulla puhumaan tästä tänään. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Tässä Steinrykille ensi, ensimmäinen puheenvuoro. Ja, Kiitos paljon, että olette tulleet puhumaan tänne valiokuntaan. Tiedän omasta kokemuksesta, miten hyvä yhteistyö työllisyysvaliokunnan ja alueiden komitean erityisesti teidän SEDEC-valiokuntanne välillä on ollut. Olen ollut kuusi vuotta tässä parlamentissa jäsenenä ja varmasti minä, varmasti monet muutkin kollegat, niin kuin minäkin, ovat mietintöjen parissa tehneet yhteistyötä teidän kanssanne. Minähän olisin, olin esimerkiksi oman kaupunkini kaupunginvaltuustossa ennen kuin tulin EU-politiikkaan mukaan. Me tiedämme siis todellakin, miten tärkeitä alue- ja paikallisviranomaiset ja kunnat ovat. Todellakin mainitsitte tässä keskeisimmät ongelmat, mutta myös sen, että komission pitää työ- ja sosiaalipolitiikan suhteen olla aktiivisempi kuin tähän mennessä. Useilla aihealueilla me toivomme, että komissio vihdoin esittäisi hyviä aloitteita. Me, mekin odotamme innolla liikkuvuuspakettia. Se varmasti koskettaa meitä kaikkia, ennen kaikkea paikan päällä kunnissa. Mitkä ovat teidän odotuksenne SEDEC-valiokunnassa tälle liikkuvuuspaketille? Me puhumme tänään myöhemmin myös digitaalisista sisämarkkinoista ja sen työllisyys- ja sosiaalipoliittisesta ulottuvuudesta. Olisiko teillä konkreettisia intressejä, huolenaiheita tai ehdotuksia? mitä tulee tähän sosiaali- ja työllisyyspoliittiseen ulottuvuuteen, puhuitte palkkojen polkumyynnistä ja sosiaalisesta polkumyynnistä. Me täälläkin valiokunnassa olemme huomanneet ennen kaikkea lasten köyhyyden ja köyhyyden leviämisen ja Pitkällä aikavälillä me tarvitsemme myös teidän osaamistamme tämän ongelman ratkaisemisessa kulloinen paikan päällä, ei pelkästään saksalaisissa kunnissa, vaan muissa maissa. Siellä pakolaisten integroiminen työmarkkinoille ja sosiaalinen integroiminen on tärkeä kysymys. Onko tästä aloitteita siellä? Tietysti myös taloudellisia huolenaiheita on tästä tilanteesta syntynyt. Mitkä ovat teidän mielestänne keskeiset ongelmat, joita meidän kahden valiokunnan pitäisi yhdessä ajaa ja painostaa komissiota ryhtymään toimeen? Yes, you can answer. No, ole hyvä, voit vastata suoraan. Um. Tack så mycket för frågorna eh, och, tack för att ni... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ja kiitoksia, että sanoitte, että olette tyytyväisiä tähän yhteistyöhön. Vuosien varrella alueiden komiteassa täytyy sanoa, että yhteistyö valiokuntien kanssa täällä parlamentissa on parantunut ja työstä on myöskin tullut mielenkiintoisempaa alueiden komiteassa. Mutta nämä kysymyksenne ovat suuria kysymyksiä. Alueiden komiteassa tehdään läheistä yhteistyötä ihmisten kanssa ja voimme nähdä, että sosiaalikysymykset ja talouskriisi ovat vaikuttaneet ihmisten elämään. Liikkuvuuden osalta ihmisten on pitänyt liikkua, koska monissa maissa on sosiaalisia ongelmia. Eli kun puhutaan näistä kysymyksistä, niin täytyy todeta, että me emme vastusta työvoiman liikkuvuutta. Me kaikki tietenkin puolamme sitä, että voi liikkua vapaasti EU-ssa, mutta on niin paljon eri tasoja eri jäsenvaltioissa, erilaista lainsäädäntöä. Itse edustan esimerkiksi Ruotsia, eli me emme välttämättä halua, että Ruotsiin tulee ihmisiä ja sitten, että siellä olisi vähemmän mahdollisuuksia tai huonommat olosuhteet, jotka tekevät jo työtä Ruotsissa. Haluamme, että tilanne on tasapuolinen, emmekä halua, että heikennetään lainsäädäntöä. Mutta joissain tapauksissa, kun puhutaan digitaalisista kysymyksistä, erityisesti, niin silloin tarvitaan EUn lainsäädäntöä ja EUn tason lähestymistapaa ja ehkä myöskin taloudellisia resursseja, jotta voidaan varmistaa, että vo- voidaan koordinoida asioita eri jäsenvaltioiden välillä. Eli jos on erilaista lainsäädäntöä eri jäsenvaltioissa, niin ainakin voi sitten olla kattavaa lainsäädäntöä EU-tasolla, jotta voidaan ratkoa ongelmia. Me haluamme tehdä ehdotuksia sen suhteen, mitä täällä voidaan tehdä, emmekä halua sanoa, että Ruotsissa pitäisi olla alhaisempaa tasoa kuin tällä hetkellä, koska näin on muissa maissa. Se on meille tärkeää. Me haluamme korottaa rimaa aina, mitä tulee työlainsäädäntöön ja mahdollisuuksiin ja parempiin palkkoihin. Ihmisten tilanne pitäisi olla parempi eikä huonompi. Eli riman ei pidä olla niin alhaalla, että päädytään sosiaaliseen polkumyyntiin ja heikompaan palkkatasoon. minua huolestuttaa, kun kuulen tätä keskustelua, on se, että ihmiset haluavat nopeasti ratkaisuja ja voittoja, mutta kuten tiedämme sosiaaliasioissa, niin koulutus ja sosiaaliset ongelmat eivät ratkea nopeasti. Pitää olla pitkän aikavälin ratkaisuja, jotka kestävät tulevaisuudessa, ja haluaisin, että tästä puhutaan enemmän. Eli miten asia voidaan korjata niin, että meillä on kestäviä ratkaisuja tulevaisuudessa, eikä vain nopeita voittoja. Meillä pitää olla näissä asioissa hyvä tasapaino. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon vierailustasi täällä ja hienoa, että pidämme yllä hyviä suhteita SEDEC-valiokunnan ja parlamentin työllisyysvaliokunnan välillä. Nyt olemme aloittaneet hyvin kunnianhimoisella tavalla ja toivottavasti jatkossakin meillä on hyvät yhteydet keskenämme. Ja aivan kuten sanoin aluksi, me usein puhumme alueellisista ulottuvuuksista, kun käsittelemme työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa tässä valiokunnassa, joten olen varma siitä, että varmasti löydämme monia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä tulevina vuosina. Eli kiitos oikein paljon vierailusta ja nähdään pian. Okay. <clears throat> Then we will no niin, jatketaanpa sitten kohtaan kolme esityslistalla. Kyseessä on EURES-aihe ja annan eh, puheenvuoron heti esittelijälle Beckerille, missä nyt mennään ja mikä on tavoitteena. Many thanks, uh... Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Nyt toivottavasti sallitte sen, että tiedotan teille – Itävallan englanniksi. Kaikki asiakirjat ovat englanniksi, kaikki käsitteet ovat englanniksi, joten joutuisin ensiksi kääntämään saksaksi, jos puhuisin saksaa. Se aiheuttaisi vain hämmennystä. Joten haluaisin nyt siis ilmoittaa teille, että syyskuun 15. päivä, eli noin viikko sitten käytiin kolmas kolmikantaneuvottelu. Tuon neuvottelun esityslistä emme saaneet kokonaan käytyä läpi, sillä kävimme paljon keskusteluja pääasiasta, pääkysymyksestä, nimittäin rakenteesta ja vastuualueista. Tästä keskustelimme ensiksi, sillä se on päätavoite ennen kuin siirrymme keskustelemaan yksityiskohdista. Eli käsittelemme artiklaa 4. Siinä on kyse siitä, että Järjestöt, jotka haluavat EURES-kumppaneiksi, e, niillä pitää olla kapasiteettia hoitaa EURES-tehtäviä. Pystyimme hyväksymään puheenjohtajavaltion ehdotuksen alustavasti. Me haluamme mahdollisimman laajan laajan skaalan eri kumppaneita, joten hyväksymme tämän termin organization, järjestöt. Me siis keskitymme näiden äh, äh, organisaatioiden potentiaalien ja velvollisuuksien täyttämiseen. Sitten äh, käsittelemme artiklaa kahdeksan. Siinä on kyse olemassa olevien lisenssijärjestelmien ottamisesta mukaan ja tämä on saatu menestyksekkäästi menemään läpi. Lisäksi kävimme, kävimme keskusteluja EPn tarkistuksesta, jossa oli kyse euroskumppaneiden hylkäämisestä. Tästä keskustelemme edelleen, mutta ilmapiiri oli kyllä myönteinen. Sitten puhuimme myös artiklosta 9. Siinä on kyse jälleen kerran jäsenten ja kumppaneiden vastuusta ja velvollisuuksista Keskustelimme hyvin tärkeästä aiheesta myös nimittäin esteettömyydestä. Sovimme, että että yksi erityinen kohta näissä yleissäännöksissä käsittelee juuri tätä aihetta, ja komissio lupasi esittää luonnoksen kompromissiehdotuksesta. Tämä luonnos tuli eilen, ja Keskustelemme siitä tänään varjoesittelijöiden ryhmässä. Sitten artikla 6, jossa on siis Euroopan koordinointitoimiston vastuusta, vastuualueesta kyse. Saimme sopimuksen monesta kohdasta Ja sitten raportointovelvollisuudet, tästä puhutaan myöhemmin, kuten myös artiklassa 28, sitten artikla 7, kansallisten koordinaatitoimistojen velvollisuudet. Me saimme taattua mahdollisimman kattavan tiedonvaihdon ansioluetteloista ja avoimista työpaikoista, joten Olemme tässä menossa oikeaan suuntaan ja haluaisimme saada aikaiseksi myös säännöllisen vuoropuhelun eh, kansallisten koordinaatiotoimistojen välillä ja kansallisten työmarkkinaosapuolten kanssa. Emme päässeet pidemmälle ajanpuutteen vuoksi. Tästä syystä meillä on ensi viikolla kaksi kokousta jatkoneuvotteluita. Näin toivottavasti pääsemme tavoitteeseen. Haluaisin jälleen kerran kiittää valiokunnan puheenjohtajaa, sillä hän on myös tämän kolmikantaneuvotteluiden puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä kaikista poliittisista ryhmistä. Kiitos hyvästä yhteistyöhengestä, jotta voimme löytää ratkaisuja työval- työllisyysvaliokunnan intressien mukaisesti. Kiitos. Thank you, uh, very Kiitoksia oikein paljon tästä edustaja Beckerille. Aivan kuten hän mainitsi, meillä oli alustava kokous 15. heinäkuuta, sitten toinen syyskuuta kolmikantaneuvottelu ja kolmas kokous 15. syyskuuta, epämuodollinen kolmikantaneuvottelu ja sitten seuraava kokous on tulossa ensi viikolla. Sitä valmistellaan tällä viikolla. Sean Simon on yksi varjoesittelijöistä. Annetaan hänelle puheenvuoro seuraavaksi. Uh, I'll be very brief. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Tämä nyt ei liity sinänsä kolmikantaneuvotteluihin, mutta tämä mietintö. Sihteeristö ilmoitti meille tällä viikolla komission työohjelmasta, jossa todetaan, että uudistettu EURES otetaan mukaan tähän liikkuvuuspakettiin. Ja tämä on aika hämmentävää. Ja komissio nyt on varmaan paikalla. Ehkä sieltä joku voisi vähän valaista tätä asiaa. Eli tämä uudistettu EURES, jonka pitäisi nyt tulla mukaan tähän työvoiman liikkuvuuspakettiin, niin onko se tämä EURES, jota nyt tällä hetkellä uudistetaan, vai heti kun nämä kolme on saatu päätökseen, niin alkaako komissio sitten uudestaan uudistaa tätä uudistettua Euresia. Eli ehkä komissio voisi selventää tämän, jos sieltä on joku paikalla. Annetaan Mannille siksi puheenvuoro. Kiitos. Minä en ole varjoesittelijä. Minä kuuntelin tätä Itävallan englantia ja se kuulosti oikein hyvältä. Jatkakaa vaan tällä samalla tiellä. Saksassa ja Itävallassa on tiettyjä tällaisia sananparsia, joita, jotka muka tulisivat englannista, mutta ne eivät ollenkaan, niitä ei ole ollenkaan englannissa olemassa. Niin jatkakaa, jatkakaa vaan siis englanniksi. En oikeastaan muuta halunnutkaan sanoa kuin, että jatkakaa vaan saman malliin. Haluaako joku muu varjo esittelijöistä lisätä jotakin tähän esittelyyn? Jos näin ole, niin annetaan Mr. Beckerille puheenvuoro Ehkä sinulla vastaus tähän Simonin, Simonsin kes- kysymykseen. Esteemed uh, members, uh, dear chair, I cannot... Niin puheenjohtaja, en pysty vastaamaan siihen. En pysty selittämään tätä uudistusta. Me olemme keskustelleet tästä, tai keskustelemme tästä komission kanssa ensi viikolla ja sitten voimme antaa selkeän vastauksen siihen, mitä nyt on tapahtumassa. Tässä nyt on varmaan joku väärinkäsitys heidän puolellaan, mutta vastaan sitten, kun olen heiltä saanut vastauksen. Okei. Okay. Selvä. No niin, palataan sitten tähän asiaan nyt edustaja Becker lupasi, että hän pyrkii löytämään vastauksen tähän edustaja Simonin kysymykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme jättää kohdan kolme ja mennä eteenpäin kohtaan neljä esityslistalla. Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen. Annetaan puheenvuoro esittelijälle edustaja Pirinski. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, varmasti teillä on tämä yhteenveto keskusteluista. Käsittääkseni sen sihteeristö on jakanut kaikille. Siitä saa hyvin kattavan kuvan tästä viidennestä epämuodollisesta kolmikantaneuvottelusta, joka käytiin 17. syyskuuta. En nyt käy kaikkia näitä asioita läpi tänä aamuna. Haluaisin korostaa vain yhtä seikkaa. Siinä on kyse monialaisesta huolenaiheesta, joka neuvostolla on. Se liittyy tähän aina uudelleen esiintyvään ongelmaan, eli jäsenvaltioiden etuoikeuksiin ja siihen, Olisiko tämä foorumi mahdollisesti sellainen, että se jotenkin häiritsisi jäsenvaltioiden toimivaltaa tarttua tai olla tarttumatta tiettyihin toimenpiteisiin tällä alalla. Eli on siis huolta siitä, että foorumin perustaminen jotenkin rajoittaisi jäsenvaltioiden oikeuksia ja mahdollisuuksia päättää siitä, mitä toimia toteutettaisiin ja mitä ei. Mainitsen tämän, sillä minun mielestäni me olemme nyt neuvotteluissa pääsemässä siihen pisteeseen, jossa meidän pitää saada selkeyttää aikaiseksi ydintekstissä, tässä konkreettisessa tekstissä, joka on luonnoksessa. Kehottaisin nyt kaikkia kollegoita eri poliittisista ryhmistä miettimään sitä, että tämä, on fo, tämä foorumi on parhaiden käytäntöjen vaihtamista varten perustet, perustettava eli, ja sillä pitäisi torjua eri, muo, eri pimeän työn muotoja. Ja foorumilla sitten laadittaisiin pääte, päätelmiä, jotka jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöönsä. Toivon, että seuraavissa kokouksissa lokakuussa, lokakuun alussa, jos tämä, nämä perusasiat ovat selvillä, niin silloin toivottavasti voimme edistyä ja päästä lopputulokseen ennen tämän vuoden loppua. Käytän nyt tilaisuuden hyväksi myös tämän seikan korostamiseksi on, on puhuttu paljon tiedottamisesta sitä, että ei ole tarpeeksi ajankohtaista hyvää tietoa käytettävissä. Ja täh, juuri tästä asiasta me olemme luonnoksen ottaneet mukaan ehdotuksen, että kehitettäisiin interaktiivinen tietopankki ja Eurofound sitten hallinnoisi tätä tietopankkia. Mainitsitte tuon vierailun, kun siis kävimme Eurofoundissa – kesäkuussa. En tiedä, missä kohtaa tämä vierailu voitaisiin mainita, mutta äh, haluaisin vielä korostaa todellakin tätä, miten tärkeää äh, hyvä tiedonhallinta olisi. Kiitoksia. Aivan kuten ymmärsitte, tässä on käyty viides epämuotoinen kolmikantaneuvottelu ja lisäkokouksia sitten järjestetään lokakuussa. No, tämä tarkoittaa sitä, että voimme ryhtyä äänestämään. Oikein paljon kiitoksia edustaja Pirinskille tästä Okay, uh, you're all ready. Hyvä, olette valmiina. Eli aloitetaan ensin kappale yksi. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus 17 vielä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkista vielä 19. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 21 on vedetty pois, eli kompromissi B seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistaa vielä koneellisesti. 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi C, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi R puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkoitus 43 äänestä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 64 sivulla 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 65 nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi F. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 90. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistanko vielä 90 koneellisesti? Äänestys päättyy. Kompromissi H. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta. Tämä on suullinen tarkistus EPPltä. Sana notes korvataan sanalla welcomes äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 120 äänestys puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan vielä koneellisesti 121 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Se onkin hyväksytty. Sitten 122 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan sekin koneellisesti. Eli 122 122 äänet puolesta. Äh, pahoillani sanova puhuja äänestää siis koneellisesti ja äänestys päättyy nyt. Hyväksytty. 123 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistanko vielä se koneellisesti 127 ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 120 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 ja 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141. Se on lisäys kompromissin L. Mehän itse asiassa nyt äänestämme näistä erikseen. No, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistan vielä 141 koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Sitten 147 on vedetty pois. Kompromissi M. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 154 äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. 154. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 155 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 156 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Mutta voidaan tarkistaa vielä koneellisesti. 156 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 157 äänet puolesta. Äänet vastaan. Tyhjä, hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. 157 äänestys alkaa. Päättyy. Se on hylätty. Tarkistus. Kompromissi N seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi O. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Saattaa 77 177 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. 177 äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Se on hyväksytty kahden äänen erolla. Sitten 179 äänet puolesta, äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistan koneellisesti vielä. 179 äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 180 äänet puolesta. Äänestys vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 181 äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistetaan vielä koneellisesti. 181 äänestys alkaa. Nyt se päättyy. Se on hylätty. Sitten luonnoksesta äänestetään sellaisena kun se on muutettuna. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Se, tämä äänestys otetaan koneellisesti. Meillä on nyt uudet säännöt avoimuudesta ja noudatamme niitä. Eli Te olette nyt käyttäneet äänestysmahdollisuutenne. Äänestys päättyy. Ja nyt saamme nämä lukemat. 36 puolesta, 14 vastaan, yksi tyhjä ääni. Tämä oli siis tämän päivän äänestysosuus. vai ei ollutkaan, meillä on vielä täällä vielä tulee lisää äänestettävää. Ei vielä päästä näin helpolla. Eli äänestämme koneellisesti EGR-hakemuksesta, joka koskee Alitaliaa. Äänet puolesta. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. 47 puolesta, 4 vastaan. No nyt sitten äänestysosuus on ohi. Kiitoksia oikein paljon tästä. Okay, then we proceed to... No niin, mennään sitten eteenpäin kohtaan kahdeksan esityslistalla. Aivan kuten kaikki muistamme syyskuussa 17. päivä, komissio aloitti ehdotuksen neuvoston suositukseksi, jolla pyritään tarkoituksena on integroida pitkäaikaistyöttömät takaisin työmarkkinoille. Ja nyt komissio haluaa esittää tämän ehdotuksensa. Komission edustajat eivät vielä ole tällä paikalla, joten ehdotan, että nyt rentoudumme muutaman minuutin ajan ja odotamme, että he pääsevät paikalle. Ei kannata aloittaa keskustelua tästä komission aloitteesta ennen kuin olemme kuulleet heidän lausuntonsa. Eli pari minuutin tauko tähän väliin. Uh, the commission is now here. Uh, Komissio on nyt saapunut paikalle. Annetaan pari minuuttia aikaa, että kaikki pääsevät takaisin saliin. Aloitetaan kahden minuutin päästä. start the meeting uh, and... Uh, no niin, jatketaanpa kokousta. Hienoa, että olette nyt paikalla. Michel Servas, joka on päällikkö työllisyyspääosastolta komissiosta. Ja te, te esittelette meille nyt tämän neuvoston suosituksen pitkäaikaistyöttömyydestä, mutta ihan aluksi alatte siitä kysymyksestä, joka täällä esitettiin ennen kuin tulitte paikalle. Olkaapa hyvä. Thank you very much and good morning. Kiitos paljon ja hyvää huomenta kaikille. Todellakin kollegani Serge kertoi minulle, että täällä esitettiin kysymys työliikkuvuuspaketista. Kuten tiedätte, komissio on juuri sitä laatimassa. Me hyväksymme tämän paketin tämän vuoden joulukossa. Täällä kysyttiin, miksi EURES on mainittu osana tätä pakettia. Ja todellakin puheenjohtaja Junckerin mm, eh, lähettämässä kirjeessä EURES mainittiin yhdessä liikkuvuuspaketin kanssa, joten eh, selitykseksi tähän ideana oli mm, mainita tämä Euroopan komission lainsäädäntöpaketissa ja tämä eurossa mainittu lainsäädäntöpaketissa, koska se on yksi välineistä, jolla voidaan tukea työntekijöiden liikkuvuutta. Tällä ei haluta viestiä sitä, että komissio aikoisi tarkistaa tätä ehdotusta, ei, vaan tällä halutaan vain viestiä, että tämän ehdotuksen loppuun saattaminen on tärkeää komissiolle ja tämä pitäisi saada nopeasti hoidettua. Tämä siis ihan vain selvennykseksi. Ja nyt sitten haluaisin lyhyesti esitellä ehdotuksen neuvoston suositukseksi, jonka komissio hyväksyi viime viikolla ja joka koskee pitkäaikaistyöttömyyttä. Minulla on tässä muutama kalvo, joista aion kertoa. Ja sen jälkeen voi hyväksy, vastata kaikkia, kaikkiin kysymyksiin. Tämä on siis osa vuoden 2015 työohjelmaa. Ideana on se, että komissio tarkastelisi pitkäaikaistyöttömyyttä vielä tarkemmin, sillä se on työttömyyden laji, joka on hyvin vaikeaa torjua. Me olemme nähneet, että talouskriisin aikana työttömyyden alalla on tullut parannuksia, mukaan lukien myös nuorisotyöttömyyden alalla, mutta yksi työttömyyden laji on todella vaikeaa, nimittäin pitkäaikaistyöttömyys. Sillä alalla ei ole tullut parannuksia tähän mennessä. Kuten tiedätte, luvut ovat kyllä järkyttäviä. 12 miljoonaa ihmistä on pitkäaikaistyöttöminä. Tämä on suuri osa työttömyyden kokonaismäärästä. Meidän ehdotuksemme perustuu nuorisotakuun konseptiin. Ja neuvoston suositukseen Neuvoston suosituksessa määritellään tietyt parametrit EU-tasolla, mutta sitten hieno säätö tehdään jäsenvaltioissa kansallisten olosuhteiden mukaisesti. Meidän mielestämme oli, oli hyödyksi määritellä parametrit, mutta sitten antaa jäsenvaltioiden omien olosuhteensa mukaisesti tehdä loppumäärittely. Ja me käytämme myös EU-ohjausjaksoa, jotta voimme tarkastella sitä, ovatko jäsenvaltiot seuranneet näitä suosituksia tai noudattaneet niitä. Eli me käytämme samaa metodologiaa kuin nuorisotakuussa, mukaan lukien mitä tulee rahoitukseen. Kuten tiedätte, nuorisotakuu toimii, koska siihen on yhdistetty Euroopan sosiaalirahaston tukea ja ja Euroopan sosiaalialoitteen varoja. Me käytämme siis tässäkin tukea, joka on jo olemassa Euroopan sosiaalirahastossa pitkäaikaistyöttömille. Seuraavalla kalvolla haluaisin antaa teille muutamia tietoja tilanteesta, missä on kaikista tummin väri. Siellä on suuri, suurin osuus pitkäaikaistyöttömiä Kreikka, Italia, Portugali, Slovakia ja Espanja ovat näitä maita. Näissä maissa siis on todella korkea työttömyysaste. Suosituksellamme siis haluaisimme myös eh, osallistua tällaisen maiden lähentymiseen ylöspäin. Tässä seuraavalla kalvolla näette tämän ongelman kuvauksen sen, tämä tulee siis analyysistämme, jolla me, jos me tarkastelimme pitkäaikaistyöttömyyttä. Nämä ovat neljä ongelman ulottuvuutta, jotka ovat kaikessa jäsenvaltiossa nähtävissä. Tässä on esimerkiksi kattavuuden ongelmia, mutta kaikki nämä neljä ongelmaa on olemassa kaikissa jäsenvaltioissa kattavuudesta 73 prosenttia kaikista pitkäaikaistyöttömistä on rekisteröity, eli 27 prosenttia pitkäaikaistyöttömistä ei ole rekisteröity työvälityspalveluissa. Itse asiassa neljässä jäsenvaltiossa, Romanissa, Bulgariassa, Latviassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekister- rekisteröitymysaste on alle 50 prosenttia. Se tarkoittaa sitä, että ne jotka eivät ole rekisteröityneet, heillä ei ole, heillä ei ole minkälaista pääsyä minkälaiseen tukitoimiin. Tässä kontekstissa kyse on myös aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta. Vain 20 prosenttia näistä aktiivisen työmarkkinapolitiikan ohjelmista on suunnattu pitkäaikaistyöttömille. Ja tämä siitäkin huolimatta, että pitkäaikaistyöttömät edustavat 50 prosenttia työttömistä. Eli aktivointipolitiikkaa käytetään paljon vähemmän pitkäaikaistyöttömyyden tuke, pitkä, pitkäaikaistyöttömien tukemiseen kuin muiden tukemiseen. Ja itse asiassa nämä olisivat niitä työttömiä, jotka todella tarvitsisivat tukitoimia. Sitten toinen ongelma on jatkuvuuden puute. Tässä on erityinen ongelma. Nimittäin jos, kun työttömyyskorvaukset loppuvat useimmissa jäsenvaltioissa, vastuu, vastuun tukitoimista siirtyy työllisyysvir- työviranomaisilta sosiaaliviranomaisille. Ja tässä tämä määräaika on keskimäärin 14 kuukautta. Meidän ehdotuksessamme keskeistä on siis se ehdotus, että työvoimaviranomaisten tuki ja aktivointi toimenpiteiden, niiden pitäisi jatkua myös työttömyyskorvausten loppumisen jälkeen. Sitten yksi seikka on yksilöllinen tuki. Me huomasimme, että monissa jäsenvaltioissa yksilöllinen tuki, eli profilointi, yksilölliset arviot, näitä tehdään työttömyyden ensimmäisenä kuukausina, mutta vuoden tai puolentoista vuoden jälkeen tällainen yksilöllinen tuki katoaa me kuitenkin olemme todenneet, että yksilöllinen neuvonta on hyvin tärkeää, jos halutaan, että pitkäaikaistyötön todella pääsee takaisin työmarkkinoiden. Sitten lopuksi työmarkkinoihin keskittyminen. Monissa maissa me olemme huomanneet, että olemassa olevat ohjelmat pitkäaikaistyöttömien tukemiseksi eivät ole todella suunniteltuja työttömien tarpeiden, tarpeita vastaaviksi ja tähänkin pitää puuttua. Me olemme tunnistaneet kolme askelta, jotka ovat tärkeitä työmarkkinoille palaamisessa. Kuten näette, meille nämä ovat kolme eri askelta, mutta ne seuraavat toisiaan. Nämä ovat todellakin näitä keskeisiä vaiheita. Ensimmäinen vaihe on rekisteröinti. Kuten sanoin, suuri osa tai merkittävä osa pitkäaikaistyöttömistä ei ole rekisteröitynyt työvälityspalveluissa. Me haluamme, että nämä ihmiset rekisteröityvät, jotta he pääsivät, pääsisivät mukaan myös tukitoimiin. Tämä on samalla tavalla kuin nuoristakuussa ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe sitten olisi tämä yksilöllinen arviointi siis neuvoja katsoisi yksityiskohtaisesti tämän pitkäaikaistyöttömän henkilökohtaista tilannetta, eli heidän työllistettävyyttään, heidän työkykyään, osaamistaan, profiiliaan, mutta samalla katsottaisiin mahdollisia sosiaalisia kysymyksiä, joita saattaa olla täällä taustalla. Jos siis haluaa paluun työmarkkinoille pitää katsoa sekä työllisyyteen että sosiaalisen ulottuvuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten kolmas vaihe on tämä työmarkkinoille integroitumissopimus. Tämä on todellinen sopimus, jossa neuvoja ja pitkäaikaistyötön sitoutuvat molemminpuolisiin vastavuoroisiin velvollisuuksiin, esimerkiksi koulutukseen, aktivointitoimiin, mutta myös sosiaalisiin, sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen. Eli tässäkin heijastellaan tätä lähestymistapaa, jossa ei puututa pelkästään työttömyyteen, vaan myös sosiaalisiin ongelmiin. Tällä kalvolla te näette, missä, minkälaisia eroja on rekisteröintiasteen kanssa kohdalla eri jäsenvaltioissa. Tässä näette, että tässä oikealla puolella olevat jäsenvaltiot ovat sellaisessa tilanteessa, että monet pitkäaikaistyöttömät todellakin ovat koko järjestelmän ulkopuolella. Yksi tärkeistä toimenpiteistä meille siis oli siis se, että pitkäaikaistyöttömät rekisteröitäisiin, jotta he, he, heidät saadaan mukaan tähän ohjelmaan. Tässä seuraavalla kalvolla näette askeleet yksilöllisessä arvioinnissa. Me ehdotamme, että tehtäisiin yksilöllinen arviointi puolentoista vuoden työttömyyden jälkeen. Siinä olisi kyse työttömyys, työllistymisnäkymistä, työllistymisen esteistä, mahdollisesta jo tapahtuneesta työnhausta ja yksilöllisestä neuvonnasta. Eli katsottaisiin niitä esteitä, jotka ovat estäneet tämän henkilön työllistymisen tähän mennessä. Meistä vaikuttaa siltä, että asiaan pitää puuttua vuoden ja puolentoista vuoden välillä. Me todellakin olemme tunnistaneet analyysissämme, että Puolentoista vuoden pitkäaikaistyöttömyys, se on se hetki, jolloin viimeistään on puututtava asiaan. Tuolloin yleensä työttömyyskorvaukset loppuvat ja monissa jäsenvaltioissa tämä henkilö jo siirtyy tässä vaiheessa työviranomaisten vastuuta sosiaaliviranomaisten vastuulle. Juuri tässä vaiheessa näiden ihmisten työllistymismahdollisuuksia on tuettava. Lopuksi sitten vielä tästä työmarkkinoille integroitumissopimuksesta. Kuten sanoin, se on kirjallinen sopimus. Siihen liittyy toimeen tulotuki, toimia ja sosiaalista tukea ja tämä olisi siis tarjous, joka kattaa sekä työttömyyskysymyksiä että sosiaalisia ongelmia. Ideana on sen, että luotaisiin yksi ainoa yhteyspiste. Olemme nimittäin huomanneet, että kun tarkastellaan pitkäaikaistyöttömien tilannetta, heidän pitää monissa, monien viranomaisten pakeilla täyttää monia papereita. Eli heille on hyvin monimutkaista hoitaa asioita. Näin me haluaisimme siis luoda tällaisen yhden, yhden yhtenäisen yhteyspisteen. Heillä, näillä työttömillä olisi yksi yhteyshenkilö, joka auttaisi heitä. Hallinnon pitäisi siis määritellä tämä yhteyshenkilö joissain jäsenvaltioissa. Julkiset työvoimapalvelut voisivat olla tämä taho joissakin sit, ä, jäsenvaltioissa ehkä alue- ja paikallisviranomaiset hoitaisivat tämän. Tässä seuraavalla kalvolla näette, että haluamme keskittyä erityisesti tänne työntekijöiden tarpeisiin. On tärkeää, että työnantajien tarpeisiin on siis tärkeää taata, että työnantajilla on kapasiteettia ottaa nämä pitkäaikaistyöttömät uudelleen töihin. Meidän pitää siis tätä kohtaavuutta parantaa, jotta siis pitkäaikaistyöttömät löytävät kestävän työpaikan. Pitää taata siis, että, että kyse on todellisista työpaikoista, joita työnantajat tar- tarjoavat. Eli meidän pitää tarkastella avoimia työpaikkoja, tarvitsemme myös harjoittelutukea ja mahdollisesti taloudellisia kannustimia työnantajille ottaa töihin pitkäaikaistyötön. Tässä viimeisellä kalvolla näette vielä yleiskatsauksen tähän koko ehdotukseen. Kuten sanoin, tässä ehdotuksessa on kolme pääulottuvuutta, nimittäin tämä yksilöllinen arviointi, toiseksi tämä yksi yhteyspiste Pitkäaikaistyötön ei siis joudu kääntymään monen eri viranomaisen puoleen, vaan hänellä olisi yksi yhtenäinen yhteyspiste, jossa hän voi puhua sekä työttömyys- että sosiaalisista ongelmistaan. Ja sitten kolmas ulottuvuus tässä, tärkeä seikka tässä on tämä työmarkkinoille integroitumissopimus, joka tehdään neuvojan ja pitkäaikaistyöttömän välillä. Tässä kaikki minulta. Kiitos paljon. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia oikein paljon tästä esittelystä. Edustaja Moran Shaichia saa ensimmäisen puheenvuoron. Merci beaucoup euh, de... Kiitoksia, että tulitte esittelemään meille käsitystänne tästä pitkäaikaistyöttömyydestä. Sehän huolestuttaa meitä kaikkia täällä työllisyysvaliokunnassa. Tämä on eurooppalainen ongelma, joka koskettaa meitä kaikkia. Palaan muutaman kohtaan, koska järjestelmä ja analyysi ovat hyvin monimutkaisia, mutta minun täytyy nyt osoittaa muutamaa kohtaa, jossa on parantamisen varaa. Yhdessähän voimme saada aikaan parempia tuloksia. Meillähän on tiettyjä kansallisia kokemuksia ja tiedämme, että meillä on hiukan parantamisen varaa. Te puhuitte ensin tästä yksilöllisestä ohjauksesta, ja se on erittäin keskeinen asia. Kun nyt katsotaan tätä pitkätyöttömyysongelmaa, niin meillä on täysin samat ongelmat kuin ne, joilla ei ole mitään tutkintoa. Eli kyse on henkilöistä, jotka todellakin tarvitsevat yksilöllistä opastusta. Täytyy katsoa tätä tilannetta yleisesti ja myöskin täytyy sitten auttaa heitä kaikissa menettelyissä. Eli tämä yksilöllisen opastamisen täytyy olla hyvin tehokasta. Ja sitten tämä liittyy tähän yhden luukun järjestelmään. Siellä pitää olla koulutettuja ihmisiä. Yksilöllistäminen on erittäin monimutkaista, kun käsitellään näitä työttömien ongelmia ja sosiaalisia kysymyksiä. Monet ovat jo parin kolmen sukupolven ajan olleet poissa työelämästä. Eli jos me emme ole ammattimaisia ja tehokkaita yksilöllisen opastuksen osalta, niin sitten tämä koko järjestelmä romahtaa. Meidän pitää keskittyä tähän opastukseen, kun katsotaan tilannetta ja mietitään näitä metodeita. Se on kaikkein hankalinta ja siksi meillä on 20 prosenttia opiskelijoista, jotka eivät saa tutkintoa. No sitten tämä yhden luukun järjestelmä, se toimii hyvin joissain maissa. Tällaisia on jo olemassa, mutta siellä on perustavan ongelma, koska ne ovat sitten kaupungeissa, keskustoissa. Ja pitkäaikaistyöttömyysongelmat ovat kehittymässä tällä hetkellä myöskin maaseudulla. Ja jos katsotaan nyt pitkäaikaistyöttömiä kartalla, niin voitte verrata kaupunki- ja maaseutualueita, koska voitte nähdä, että meidän täytyy mukauttaa eurooppalaisia vastauksia näihin ympäristöihin, jotka ovat täysin erilaisia, ja silloin nämä reaktiot ja toimintamallit ovat myöskin täysin erilaisia. Ja nyt kun nyt katsotaan, mitä on tapahtunut näille työllisyyskysymyksille, oli kyse sitten vaikka nuorista tai pitkäaikaistyöttömistä, niin silloin nähdään, että tämä tilanne on hankaloitunut maaseudulla. Eli yhden järjestelmä on käsitteenä hieno, koska ajatellaan, että siellä sitten on ammattimaiset henkilöt töissä, siellä on päteviä ihmisiä eri aloilla, mutta kaupungissa on helpompi toimia kuin maaseudulla. Ja sitten vielä kolmas kohta, puheenjohtaja, joka mielestäni on erittäin tärkeä. Meidän pitää tehän puhutte tästä integraatiosopimuksesta. Minä tuen tätä ajatusta, mutta tässä on nyt yksi ongelma. Ja tässä nyt tarvitaan meidän apuamme, Siellä pitää olla tuuttori yrityksessä. Ja pikkuyritys, joka saattaa olla hyvien työpaikkojen luoja, niin siellä on kaikkein heikoin asema tässä tutorointikysymyksessä. Eli meillä pitää olla erityissäännöt tässä voimassa, koska työpaikkoja syntyy pk-yrityksiin, mutta mutta tällaista tutorointia on helpompi tehdä isoissa yrityksissä ja järjestelmässä pitää auttaa myöskin pieniä yrityksiä. Eli nämä kolme asiaa ovat täysin keskeisiä, jotta tämä eurooppalainen järjestelmä toimii pitkäaikaistyöttömien saattamisessa työmarkkinoille. Kiitoksia tästä ensimmäisestä kysymyksestä. Tästä lähtien saatte kaikki kaksi minuuttia minuuttia kysymyksille aikaa. Otetaan äh, kaksi kysymystä tähän ja sitten vastausvuoro. SNDn edustaja Javier Lopez seuraavaksi kaksi minuuttia. Muchísimas gracias. Kiitoksia tästä alustuksesta. Olen samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla politiikkaa, joka keskittyy pitkäaikaistyöttömien auttamiseen. Nämä ovat järkyttäviä tietoja. 12 miljoonaa pitkäaikaistyöttömiä, eli 5 prosenttia työssä käyvästä väestöstä Euroopassa. Olemme samaa mieltä tietyistä asioista, mutta meillä on muutamia huolenaiheita, joista haluaisimme puhua ja katsoa, miten voimme keskittyä niihin. ymmärrämme tämän ehdotuksen, eli pitää keskittyä aloihin, joissa on enemmän ongelmia. Sitten tämä rekisteri ja pitää arvioida kunkin yksilön tarpeita. Ja sitten nämä puitteet vaikuttavat meistä ihan myönteiseltä. Ja sitten tämä integroituminen työelämään. Mutta meillähän on valtavia eroja eri jäsenvaltioiden välillä, ja kun katsotaan näitä prosenttilukuja, pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Eli nämä yhteiset puitteet, niitä pitää sitten soveltaa eri valtioihin ja niiden täytyy olla riittävän joustavat ja ottaa huomioon, että joissain pitkäaikaistyöttömyys on 10 prosenttia, toisissa paikoissa 50 prosenttia, eli tässä on valtavia eroja. Ja sitten resurssit, sehän on tärkeä kysymys. Tänään on puhuttu siitä, että uudelleen jaetaan varoja, joita on varattu tähän – sosiaalirahastosta, eli niitä, niillä autettaisiin pitkäaikaistyöttömiä. No meillä on 12 miljoonaa pitkäaikaistyötöntä, eli onko, ovatko nämä varat riittävät? Ja sitten meidän täytyy katsoa, mitä muuta voidaan parantaa järjestelmässä. Ja kolmanneksi, me, tähän on paljon lisättävää kyllä, mutta kolmanneksi, mistä näitä työpaikkoja sitten tulee? Tämä on tärkeä kysymys. Ja mitä tehdään ihmisille, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen, mutta sitten heille ei löydetäkään työtä? Sopimuksessa on muita kysymyksiä. Siellä on tukea työssä, sosiaalista tukea. Tähän liittyy monia asioita, jotka liittyvät esimerkiksi koulutukseen, mutta mitä sitten tehdään niille, joille töitä ei vain löydy? Kiitoksia. Sopiiko neljä herra Servasi, otetaan kaikki kysymykset ensin ja sitten vastaatte sen jälkeen. No hyvä, kiitoksia tästä And Sander. Sander, ole hyvä. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour... Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä vuorostani haluaisin kiittää komission edustajia siitä, että olette tullut tänne tänään. Ja onnittelen näistä ehdotuksista, joita on esitetty pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. No minulla olisi kaksi kysymystä, aika täsmällistä kysymystä tästä asiasta. Te olette suunnitteleet tällaisia lisätoimenpiteitä ja erityisesti sellaisten yritysten osalta, joissa näitä toimenpiteitä tarvitaan, niitä sopeutetaan näihin yrityksen tilanteeseen ja pitää valvoa, että mitä itse asiassa voidaan tehdä, jotta yritykset todella lähtevät mukaan tähän. Eli heijastella vähän sitä, mitä kollegani tässä aikaisemmin sanoi, minkälaisista mm, toimenpiteistä tarkalleen on kyse. Ja sitten toinen asia, mikä kiinnostaa minua, mitkä ovat alueet, mitä tämä asia koskee. Eli esitetäänkö näitä toimenpiteitä erityisesti tietyllä alueella, sellaisilla alueilla, joilla työttömyysluvut ovat korkeimpia, vai ovatko nämä sellaisia toimenpiteitä, että niitä sovelletaan Euroopan unionin alueella yleisesti. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Sitten Sean Simon. Thank you. Um... Kiitos. Kiitos paljon tästä alustuksesta, joka oli todella mielenkiintoinen. Mitä tulee sääntelyyn, niin voidaan kyllä mielestäni sanoa, että tämä on niin heppoista sääntelyä, että sitä ei ehkä välttämättä huomaakaan, mikä ei sinällä ole huono asia, mutta minua kuitenkin kiinnostaisi kuulla, onko komissiossa käyty läpi prosessissa, prosessi siis nyt riippumatta siitä, että työohjelmassa sanotaan, että tehdään ehdotus neuvoston suositukseksi. Oletteko käyneet prosessin läpi sen arvioimiseksi, lisätäänkö tällaisella suosituksella arvoa? Oletteko harkinnut mahdollista olla esittämättä ehdotusta? Sanoisitte siis, että no, jäsenvaltiot hoitavat nämä asiat eri tavalla. Jossakin jäsenvaltioissa on hyvin innovatiivisia ja tehokkaita toimia, joissakin taas ei. Minusta tällainen hyvin kevyt säätely olisi, on kyllä hyvä, hyvä sinällään, mutta haluaisin tietää, oletteko harkinnut eh, ehdotuksen poisjättämistä. Sitten edustaja Jäsenlieka, varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. E, Kiitoksia. Haluaisin kiittää näistä mielenkiintoisista tiedoista. Sitten seuraava kysymys. Te totesitte, että käynnissä olevat hankkeet eivät ole riittävän tehokkaita, erityisesti ne, joita hoitaa julkinen taho. Oletteko ollut yhteydessä yksityisiin palveluntuottajien myöskin, ja millaisia kokemuksia sieltä on myönteisiä vai negatiivisia? Ja sitten henkilö, joka saa työtä tällaisesta yhden luukun järjestelmästä, eli kuinka monia tämä järjestelmä voisi hyödyttää. Ja pääsevätkö nämä ihmiset kunnolla työmarkkinoille? Tuntevatko he näitä oppikoulutusohjelmia esimerkiksi, joita voidaan tarjota? Ja henkilöstö tässä yhden luukkuun yhteyspisteissä, pystyvätkö he todella valmistamaan työttömiä työmarkkinoilla, joilla vaaditaan tiettyä joustavuutta. Sitten Ulla Tyrmäs, toinen varapuheenjohtaja. Eh, kiitos paljon tästä alustuksesta ja kiitos, että näin hyvin annatte meille yleiskuvaa siitä, miten voitaisiin pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaan puuttua. Meidän pitää keskittyä vielä enemmän aktiiviseen, aktiivisiin työmarkkinoihin. Ja tässä on kyse sekä oikeuksista että velvollisuuksista. Kaikilla osallisilla on oikeuksia, esimerkiksi oikeus saada työttömyysrahaa tai sosiaaliavustuksia, mutta samalla henkilöllä on velvollisuus osallistua työ markkinatoimenpiteisiin, esimerkiksi koulutukseen. Tavoitteenahan olisi se, että katsotaan ensiksi, mitä nämä henkilöt tarvitsisivat, jotta voisivat päästä takaisin työmarkkinoille. Me olemme jo monta vuotta yrittäneet panna täytäntöön tämä, mitä komissio tänään on esitellyt. Olemme Olemme myös hyviä kokemuksia tästä saaneet, mutta yhdessä kohdassa vie, on vielä ongelmia, missä kohdassa pitäisi käyttää koulutusta, missä harjoitteluita, missä mitäkin toimenpidettä. Olisiko teillä tästä kokemusta? Ja sitten vielä toinen kysymys, onko analysoitu sitä, miten monet nuoret ovat pitkäaikaistyöttöminä, sillä välineet, joita käytetään, mielestäni ovat erilaisia sen mukaan, onko kyse nuoresta pitkäaikaistyöttömästä vai sellaista henkilöstä, joka on ennen työttömyyttä ollut jo pitkään työmarkkinoilla. Nanska. Jana Sidnanska. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. chcem sa veľmi pekne poďakovať. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä aloitteesta. Slovakiahan on yksi maista, jossa on ongelmia tämän pitkäaikaistyöttömyyden kanssa. Ja tämä on myöskin oikea lähestymistapa. Eli yksi ylöllinen lähestymistapa asiakkaisiin on keskeistä ja korostaisin myöskin sitä, mitä kollegani Mohan Shahtie sanoi. Eli tarvitsemme todella ihmisiä, jotka tarjoavat neuvoja näille pitkäaikaistyöttömille ja näiden henkilöiden pitää olla päteviä. Mutta ikävä kyllä tähän juuri liittyy ongelmia. Usein nämä virkailijat eivät ole riittävän päteviä, eikä heillä ole myöskään riittävästi aikaa jokaisen työttömän kanssa, jotta heille voitaisiin antaa riittävästi neuvoja. Eli meidän täytyy investoida näihin henkilöihin, heitä pitää olla enemmän ja heidän pitää olla pätevämpiä. Ja sitten tämä yhden luukun järjestelmä. No meidän täytyy muistaa tässä, että pitkäaikaistyöttömät ovat monissa ongelmissa, heillä, he ovat köyhyydessä, heillä on usein velkoja ja heidän liikkuvuutensa on usein rajoitettua ja usein myöskin motivaation kateessa, Eli meidän pitää pyrkiä siihen, että meillä olisi työntekijöitä, jotka kävisivät katsomassa näitä ihmisiä heidän kotonaan ja katsoisivat, millaista apua he tarvitsevat. Ehkä meidän pitäisi käyttää hyväksi kokemusta, jota jo on, tietyillä kansalaisjärjestöillä, jotka tekevät tällaista työtä ja joilla on kokemusta siitä, miten pitkäaikaistyöttömät saadaan takaisin työmarkkinoille. Ja sitten vielä nämä sopimukset pitkäaikaistyöttömien i suhteen tämä 18 kuukauden kausi. Missä vaiheessa voisi tapahtua läpimurto, milloin tämä ihminen voisi odottaa löytävänsä töitä sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Koska olin hiukan huolissani, että ehkä tämä jää vain kirjalliseksi sopimukseksi ja niin kauan kuin nämä ihmiset eivät saa riittävästi koulutusta ja uudelleenkoulutusta ja kurssitusta, niin todellisuudessa he eivät myöskään löydä työpaikkaa. Kiitoksia sitten Laura Agia. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Me pidämme tästä komission ehdotuksesta, joka liittyy pitkäaikaistyöttömyyteen. Ehkä siksi, että Italiassa viiden tähden liikkeessä olemme tehneet samantyyppisen ehdotuksen, mutta se kaatui kuitenkin, koska meidän kantamme vastustettiin. Haluaisin kysyä komission edustajalta, millä tavalla työtön saa kannustusta kirjautumaan tähän rekisteriin, jos omassa maassani ei ole minkäänlaista tukea näille. Eli mitä silloin pitäisi tehdä, jos menee tällaiseen työttömyystoimistoon, eikä valtio takaa minkäänlaista tukea, koska omassa maassani sellaista ei ole. Olen kuullut täällä muita kollegoita ja täällä tilanteet ovat hyvin erilaisia eri maissa. Mutta millä tavalla me voimme pitää huolta pitkäaikaistyöttömistä, jos ei ole minkäänlaista todellista tukea? 18 kuukautta. No omassa maassani ei ole mitään 18 kuukautta, jonka aikana valtio pitäisi huolta työttömistä ei ole mitään uudelleenkoulutusta. Eli millä tavalla komissio sitten tukee tätä sitoutumista? Koska meillähän on tämä nuorisotakuu ja valtaosa tästä rahoituksesta jaetaan näille koulutuslaitoksille. Ja sitten ne, jotka tekevät työtä nuorten kanssa, eivät millään tavalla hyödy tästä mahdollisuudesta. Eli millä tavalla te sitten valvotte tätä kysymystä ja katsotte, miten näitä uusia mahdollisuuksia on hyödynnetty? Euroopan sosiaalirahasto, jonka pitäisi olla rahasto, josta ammennetaan varoja tämän tyyppiseen tukeen, niin voitteko velvoittaa ja toivottavasti velvoitatte sitten kaikki valtiot siihen, että siellä on työttömyystukea, koska työttömien pitää kuitenkin syödä joka päivä, kun heillä ei ole työtä. Ja minun maassani tämän tyyppistä työttömyystukea ei ole. Tähän liittyy paljon kritiikkiä, koska tämä ehdotus on juuri se, mitä me haluamme maahamme, mutta ikävää kyllä, niin, ja olen nyt päättänyt, siis siellä ei ole oikeita olosuhteita. Te voitte luoda olosuhteet, jotta nämä asiat voidaan toteuttaa. Ois, ois. Dominik seuraavaksi. Merci. Euh, Kiitoksia. Neuvoston suositukset pitkäaikaistyöttömyydestä. No, täytyy onnitella neuvottoa. Tässä on menty oikeaan suuntaan. Hyvä, tätä on Hyvä, että on yhden yhteyspisten järjestelmä. Hyvä, että tuetaan mm, ammat, ammattimaisuuden tai pätevyyksien tunnustamista. Mutta Moran Chartien kommentti tukisen lisäisin tähän yhden kysymyksen. Tämä työttömyys on oikeastaan nyt tsunaminlainen ongelma vähän kaikkialla. Ja Ranskassa on itse asiassa todettu, että ei enää pystytä hallinnoimaan tätä toimistojen tasolla tai muualla tasolla. Eli kuinka te voisitte auttaa valtioita, jotta olisi kunnolliset järjestelmät ja tarpeeksi laadukkaat järjestelmät käytössä? No sitten toiseksi, mitä tämä tuki tai tämä tuterointi tarkoittaisi, jos ajatellaan ö, alhaisesti koulutettuja ihmisiä, tarkoittaako tämä sosiaaliapua vai mitä. No sitten lopuksi en oikeastaan tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä, koska yleensähän työttömyyttä pyritään e- ehkäisemään ja vähentämään siten, että luodaan työpaikkoja. Ja tässä pitäisi auttaa pk-yrityksiä ja hyvin pieniä yrityksiä, koska ne itse asiassa edustavat 90 prosenttia koko työvoimasta. Eli näin voisimme todella torjua pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja onnittelen Rova Chartieria on erittäin tärkeää kehittää tämä tutorointijärjestelmä erityisesti vanhempien työntekijöiden osalta. Yleensähän vanhoista ihmisistä halutaan päästä työpaikalla eroon, mutta näillä ihmisillä on kuitenkin paljon tietotaitoa ja he mielellään jakaisivat oman tietotaitonsa nuorten kanssa, jotka tulevat näihin pk-yrityksiin tai pienyrityksiin. Kiitos. Kivichuutte seuraavaksi. Niinkään ihr... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle tästä ehdotuksesta. Minulla on um, muutama tarkka kysymys. Ensiksikin näiden tietojen perusteella 23 prosenttia pitkäaikaistyöttömistä ei ole rekisteröitynä työnvälityspalveluissa. Joissakin maissa tämä prosentti on jopa 50. Miten, mikä on mielipiteenne? Miten nämä ihmiset saataisiin rakas, rekisteröitymään? Voimmeko pakottaa ihmiset rekisteröitymään? Voidaanko 100 prosenttiin päästä? Oletteko katsoneet, mistä syystä ihmiset eivät rekisteröidy? Ehkä jotkut näistä henkilöistä tekevät laitonta työtä sillä pimeä, pimeä työ EU-jäsenvaltioissa itse asiassa kukoistaa. Lisäksi monet pitkäaikaistyöttömät ovat menettäneet motivaationsa. Mitä toimenpiteitä ehdotatte pitkäaikaistyöttömyyden motivaation parantamiseksi niin, että pitkäaikaistyöttömät eivät jäisi sosiaaliavustuksien varaan? Kolmanneksi työnantajat työnantajat eivät välttämättä ota pitkäaikaistyöttömiä avosylin vastaan. Tarvitsemme toimia, jotka kannustavat työnantajia ottamaan pitkäaikaistyöttömiä töihin. Viimeinen kysymykseni, jos ei ole tarpeeksi rahoitusta, tarpeeksi varoja, sanoitte, että voitaisiin käyttää Euroopan sosiaalirahastoa tätä tarkoitusta varten. Mutta onko komissio tarkastellut tätä asiaa ja ehdottanut, paljonko ESRn varoja voitaisiin käyttää ihmisten tuomiseksi takaisin työmarkkinoille – ja kun me tarkistamme tätä seitsemänvuotisohjelmaa, ehkä meidän pitäisi antaa vielä pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömien ohjelmiin lisävaroja. Gracias, presidenta. Palma Lopes. Kiitoksia ja kiitän siitä, että komissiokin on tänään edustettuna. Meidän pitää kehittää erityistoimia, kun ajatellaan pitkäaikaistyöttömiä Meillä pitää olla aktiivista työllisyyspolitiikkaa, jossa on koulutusta, yksilöllisiä insertiohjelmia, opastusta ja niin edelleen. Mutta kuitenkin täytyy muistaa, että maat, joissa on eniten työttömyyttä, ovat juuri paikkoja, joissa on eniten köyhyyttä EU-ssa. Ja tämä koskee myöskin Espanjaa. Pitkäaikaistyöttömyys on siellä yli 53 prosenttia työttömien määrästä. Eli kun katsomme nyt tilannetta, niin meidän täytyy nähdä, että säästöpolitiikka on epäonnistunut silloin, missä on toimittu OECDn ja kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Ja meidän täytyy katsoa nyt näitä erilaisia kysymyksiä, kuten nuorisotakuuta. Mutta ikävä kyllä tämä ohjelma ei toimi monissa EU-maissa. Esimerkiksi Espanja, se voisi olla muunkin esimerkki, mutta puhun nyt Espanjasta. Siellä vain 17 prosenttia nuorista on päässyt tähän mukaan. Ja tällä tavalla vain kaunistellaan näitä tilastoja. Ja tämä ei luo työpaikkoja, eikä se myöskään luo laadukkaita työpaikkoja. Me haluamme nyt, että tehtäisiin vaikutusten arviointi nuorisotakuusta ja toisaalta koulutus, joka on välttämätöntä, se pitää yhdistää tuotantoon ja ikävä kyllä tätäkään ei ole kehitetty intensiivisellä tavalla työmarkkinoilla. On ehdottoman välttämätöntä, että otetaan huomioon työehtosopimukset – näihin keskusteluihin. Ja meillä pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa panostetaan laadukkaisiin työpaikkoihin ja jossa jaetaan uudelleen työaikoja. Ja tarvitaan myöskin minimipalkkoja. Ja Junckerhan sitoutui tähän, kun hän aloitti komission toiminnon marraskuussa 2014, mutta hän ei vielä ole alkanut työstää tätä. Edustaja Tsadaka. Ja, paldies, priekšsēdētāji. Daļai man jautājumi jau Kiitoksia puheenjohtaja. No monet asiat ovat tulleet jo tässä esille, mutta haluaisin kysyä tästä alueellisesta ulottuvuudesta erityisesti. Työstääkö komissio erityisiä suunnitelmia sellaisille alueille, joilla työllisyysaste tai työttömyysaste on korkea? Ja mitä sitten alueellis- alueellisviranomaisten rooli ja tehtävä, kuinka ne ovat mukana tässä, kun pyritään luomaan työpaikkoja ja kuinka valvotaan tätä ihmisten integroimista mm, työmarkkinoille töihin, jota on luotu? Sitten ajatellaan ihmisiä, jotka ovat lähellä eläkeikää ja joilla myöskin on ongelmana työttömyys. Onko teidän ohjelmissanne tarkoitus käyttää tällaisia indikaattoreita, tekijöitä, eli ajatellaan nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja muita. Mitä sitten yli 50-vuotiaat ihmiset, jotka ovat työttömänä juuri ennen eläkeikää. Thank you. Kiitoksia Romana Tomč. No, she's not here. No hän ei olekaan paikalla. Jana Tum, pahoillani. Uh, thank you for this uh, very interesting... Kiitos tästä hyvin kiinnostavasta katsauksesta. Järkyttäviä lukuja, mutta on tarpeen käydä tästä keskustelua. Kaksi huomiota minulta. Tarvitsisimmeko jonkinlaisen alueellisen lähestymistavan? Joissakin jäsenvaltioissa on alueita, jotta tämä koskettaa enemmän ehkä joitakin maaseutualueita tai sitten teollisuusalueita te ette puheneet tällaisesta alueellisesta lähestymistavasta ja mielestäni se oli virhe. Toiseksi mielestäni emme pysty pitkäaikaistyöttömyyttä selättämään ilman työpaikkojen luomista, mutta tästä te ette puhuneet ollenkaan. Nämä pitkäaikaistyöttömät ovat sosiaalisen syrjäytymisen uhreja he eivät käytä vapaan liikkuvuuden mahdollista edes oman maansa sisällä. Eli omassa kotikaupungissa esimerkiksi Tallinnassa kriisin syvimpinä vuosina paikallisviranomaiset loivat tällaisen niin sanotun, tällaisia niin sanottuja sosiaalisia työpaikkoja. Ne eivät ole olleet välttämättä hyvälaatuisia työpaikkoja, mutta kuitenkin työpaikkoja ja noin 50 prosenttia näistä osallistujista palasi sitten työmarkkinoille. Eli pitäisi puhua myös työpaikkojen luomisesta. Kiitoksia sitten Agnes Jongderius. Kiitoksia ja kiitoksia komissiolle tästä selvityksestä. Ja on hyvä, että me ymmärrämme näitä järjestelmiä. Ja minulla on nyt tässä useampi kysymys Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, mitä kollega Simon juuri sanoi. Eli tämä on tällainen kevyt poliittinen versio. Ja tätä sitten jatketaan. Näin siis tämän ymmärsin. Ja katsoako komissio, että tämä on riittävää tämä toiminta? Ja onko tämä lähestymistapa, joka todellakin auttaa 12 miljoonaa pitkäaikaistyötöntä? Tämä on ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys. Tämän osion kolme sisältö tässä paketissa. Eli tämä arviointi ja nämä yhden luukun järjestelmät ja nämä solmittavat sopimukset. Oletteko pohtineet, että sopimuksen jälkeen todellakin katsotaan laadukkaita työpaikkoja? Ja sitten tätä on verkattu nyt, tai tähän on liitetty tämä nuorisotakuu, mutta siellähän näitä sääntöjä on muokattu, koska haluttiin, että järjestelmä todella toimii tehokkaasti. Ja pitkäaikaistyöttömyyden osalta Voitaisiinko sinnekin sitten saada varoja sosiaalirahastosta? Kiitoksia edustaja Harkin viimeinen kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti. Monet asiat on jo tullut tässä esille. Kiitoksia ensinnäkin komissiolle tästä ehdotuksesta. Tässä on oikein kiinnostavia asioita esitetty. Erityisesti pidän siitä, että puhuitte siitä, että sopeutetaan tälle sopimus, jotta saadaan räätälöity tapa palata työmarkkinoille. Sean Simon itse asiassa kysyikin tämän kysymyksen. Oletteko katsonut sitä, että mitä lisäarvoa tästä saadaan EUn ehdotuksena? Koska nyt kun kuulen monia kollegoja, tiedämme mitä tapahtuu Tanskassa ja mitä tapahtuu Italiassa. Ja kun ajatellaan, että olosuhteet ovat niin kovin erilaisia eri jäsenvaltioissa, niin mikä on tämä lisäarvo EUn tasolla? Tämä on kysymykseni. Sitten kun katsotaan asiakirjaa ja ehdotusta itsessään, ja katson nyt erityisesti näitä sitoumuksia, joita odotetaan pitkäaikaistyöttömisestä ja mitä odotetaan sitten toisaalta palveluntuottajilta. No, pitkäaikaistyöttömäntä odotetaan sitoumuksia, eli aktiivisia askeleita työn löytämiseksi ja pitää myöskin hyväksyä työtarjouksia, sopivia työtarjouksia. Mutta kysymyksenä on, että kuka itse asiassa määrittelee sen, mitä, mikä on sopiva työtarjous? Tämä siis kysymykseni. Ja sitten tämän vastakkaiselta puolelta palvelujen tarjoajan, tarjoajan sitoumuksissa käytetään erilaista kieltä. Tässä sanotaan, että tällaiset tukitoimet saattavat sisältää, ja sitten tässä on luettelo eri asioita. Eli minun mielestäni, kun nyt luen tätä asiakirjaa, tämä ei ole aivan tasapainossa, jos ajatellaan, mitä edellytetään pitkäaikaistyöttömältä ja mitä sitten palvelun tuottajilta. Ja sitten vielä monet kollegat puhuivat sitä, että tämä asiakirja ei itse asiassa liity työpaikkaluomiseen, mutta kuitenkin nämä ovat itse asiassa saman kolikon kaksi eri puolta. On erittäin vaikeaa puhua yhdestä asiasta ilman ainakaan mainitsematta tätä toista. Mutta kiitoksia kuitenkin. Erinomaisia ideoita tässä kuultiin. Uh, kiitoksia. Seman unohdin sinut. Yleensä minulle ei käy näin. Mutta otetaan vielä viimeinen kysymys sinulta. Kiitos, että muistatte minut. On hienoa, että meille on esitelty tällainen ehdotus. Mielestäni kollegan ehdotus siitä, että jätettäisiin ehdotus tekemättä, ei ole sopiva. Sillä muutenhan EU voidaan unohtaa heti. Mehän yritämme yhdessä oppia toiseltamme. Me katso, mitä tapahtuu ja sitten ongelmia on, niin sitten meillä on eri ohjelmia, Euroopan sosiaalirahasto, globalisaatiorahasto, ta- alueellisia toimia ja niin poispäin. Tämä on eurooppalaista lisäarvoa, eli todellakin teidän lähestymistapanne on aivan oikea. Voimme oppia tietyiltä jäsenvaltioilta paljon ja sen lisäksi, että meillä on julkisia tahoja, jotka vastaavat tästä, niin on tietysti myös yksityisiä työnvälituspalveluja. Teidän lähestystapanne on aivan oikea. Sanoitte, että tarvitaan näille työmarkkinoille in- integroitumissopimuksia, mutta tämän lisäksi mielestäni tarvittaisiin nuorisotakuun, kuten nuorisotakuussa, ja tätä ei ole ollut helppo saavuttaa, meidän pitäisi myös tässäkin kohtaa katsoa, mitä hyviä esimerkkejä on ollut, miten ollaan onnistuttu integroimaan pitkäaikaistyöttömät työmarkkinoille, vaikka ei ole ollut hyvää koulutusta, vaikka on ollut ongelmia, vaikka työnantajat eivät olleet mukana mielellään. Aina huomaan, että ihmiset tarvitsevat malleja tarvitsevat toimintaohjeita, jotta että he ryhtyvät toimeen. Joten näin päästään myös poliittisesti eteenpäin. Elisabeth sanoi aivan oikein, että meidän pitää toimia ammattimaisemmin. Tämän me voimme tehdä silloin, jos jos resursseja on, jos työntekijät voivat ottaa neuvontaan aikaa ilman tällaista ajanottamista ja yksilöllistä neuvontaa, emme pääse eteenpäin. Kiitos tästä esityksestä ja onnittelen teitä tästä ehdotuksesta. Tämä on todellakin myönteistä. Kiitoksia kaikille puheenvuorostanne ja nyt <laughs> annetaan komission edustajalle mahdollisuus ratkaista kaikki ongelmat ja vastata kysymyksiin ja voit, voisitte kyllä antaa meille jonkun verran toi, toivoa, koska tässä tuli kaikenlaisia sävyjä esiin. But I just want to say, I think it was... En nyt voi vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta on hyvä, että unohditte Mani, koska hän lopuksi vastasi yhteen vaikeaan kysymykseen. Eli miksi neuvoston suositukset ovat näin, kun tiedetään, että jäsenvaltioiden tilanteet ovat niin erilaiset. Eli tämä oli hyvä vastaus. Mutta tästä sanoisin, että alun perin ajattelimme käyttää artiklaa 153, ehdottaa direktiiviä, mutta sitten kun katsoimme jäsenvaltioiden tilannetta, meistä tuntui, että olosuhteet ja kansalliset puitteet olivat niin erilaiset, ettei se ollut oikea tapa aloittaa. Ei se ole poissuljettuna tulevaisuudessa, mutta me haluamme hyödyntää nyt nuorisotakuuta, joka on osoittanut oikeaksi. Eli me haluamme tehdä neuvoston suosituksen. Meillä on tiettyjä parametreja kaikille jäsenvaltioille. Ja sitten se räätälöidään kutakin jäsenvaltiota varten. No miten sitten valvotaan ja seurataan tilannetta? No, ohjausjakso on tässä nyt tärkeä. Ja siinähän on paljon liikumavaraa, eli nuorisotakuun tavoin me seuraamme sitten kussakin jäsenvaltiossa, mitä on tapahtunut, ja käytämme suosituksia maakohtaisia raportteja, jotta ne toimisivat oikealla tavalla. Ja täytyy katsoa, miten se toimii. Meillä on kokemuksia nuoristakun kanssa, se oli aluksi hankalaa, mutta nyt se toimii, eli aiomme tehdä täysin samaa nyt. No sitten tässä nyt on monta vaikeaa kysymystä. Nämä kysymykset ovat ihan oikeita. Näen näitä ongelmia, joita meillä tulee olemaan, mutta tämä on alku. Ja me voimme mukauttaa toimintaamme. Tässä on joustavuutta, voimme mukautua ja se on nyt suunnitelmanne. Jotkut näistä kysymyksistä ovat ihan hyviä, kuten sanoin. Meidän täytyy löytää käytännön ratkaisuja, esimerkiksi työpaikat ja työnantajat. Ensinnäkin otamme yhteyttä työnantajien, luomme kumppanuuksia heidän kanssaan ja työnantajajärjestöjen kanssa, jotta ne ovat suoraan mukana tässä prosessissa, jossa ihmisiä tuodaan takaisin työmarkkinoille. Ja sitten myöskin haluamme tarkastella, miten avoimet työpaikat voidaan mukauttaa, eli työt, joita tarjotaan, vastaavat sitten taitoja, joita on pitkäaikaistyöttömillä. Ja sitten katsomme, miten voimme kohdentaa rahoituskannustimia, jotta työnantajat palkkaavat näitä ihmisiä Eli tämä on nyt suunnitelmamme. Ja sitten mistä näitä työpaikkoja tulee? Näiden pitäisi olla hyviä työpaikkoja ja meillähän on näitä sosiaalisia yrityksiä, ne voivat olla väliaikaisia työpaikkoja, mutta päätavoite on se, että ihmiset saavat sitten ihan tavallisia työpaikkoja päätyömarkkinoilta, koska ne ovat kestäviä työpaikkoja. Ja jos me autamme näitä ihmisiä pääsemään työmarkkinoille, niin sitten kyseessä pitäisi olla primäärityömarkkinat. Tiedän, että tässä tulee olemaan ongelmia ja joissain tapauksissa tämä siirtyminen sosiaalisesta työpaikasta varsinaiseen työpaikkaan tulee olevan tarpeen. No niin. Ja sitten asiat, jotka tulivat esille liittyen näihin yhden luukun yhteyspisteisiin. Se on tietysti hyvä, kun ajatellaan ammattitaitoisuutta. Ja tämä on tietysti asia, jota pitää työstää. Ja suoraan sanottuna monissa jäsenvaltioissa julkiset työllisyyspalvelut tällä hetkellä ovat suurissa ongelmissa. Sieltä puuttuu kapasiteettia, inhimillisiä resursseja ja koulutusta. Nämä ovat kysymyksiä, joita tulemme käsittelemään ja ne ovat keskeisiä, koska Tiedän kyllä, että on tärkeää, että jotta nämä toimet olisivat tehokkaita, niin silloin tutorointi ja ohjaus pitää tulla ihmisiltä, joilla on pätevyyttä sekä työllisyys- että sosiaalikysymyksissä. Ja palaan vielä yhteen asiaan. Tämä lähestymistapa on sekä sosiaalinen että työllisyyteen liittyvä lähestymistapa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat ihmis, kyse on ihmisistä, jotka ovat olleet poissa työmarkkinoilta pitkään, ja jos katsotaan tilastotietoja, varmaan olette niitä nähneet, niin puolet pitkäaikaistyöttömistä ovat ihmisiä, jotka ovat olleet pois työmarkkinoilta yli kahden vuoden ajan. Ja tässä on tosiaan se riski, että on sitten kokonainen sukupolvi, joka jää pois työmarkkinoilta. Ja tämä uudelleen integrointihanke on meille hyvin tärkeä, koska pitkäaikaistyöttömät ovat myöskin pitkäaikaisköyhiä. Eli jos on pitkäaikaistyötön ja auttaa heitä, niin sitten autetaan myöskin pitkäaikaisköyhiä ja heidän perheitään. Eli tätä kautta autetaan myös perheitä ja lapsia, jotka ovat pitkään eläneet köyhyydessä. Nämä toimet, toimet ovat myöskin motivoiva tekijä ja haluamme auttaa ihmisiä, jotka ovat olleet poissa työmarkkinoilla, joita ei kiinnosta enää työmaailma. Yritämme motivoida heitä jotta he palaisivat työelämään. Ja meidän pitää käsitellä kysymyksiä, jotka liittyvät koulutukseen, mutta myöskin sosiaalikysymyksiin, esimerkiksi terveyskysymykset, velkaantumisongelmat, liikkuvuusongelmat. Analyysissä on nähty monia tapauksia, joissa henkilöt voisivat ottaa vastaan työpaikan 200 kilometrin päästä, mutta sitten pitäisi löytää asunto, Eli sitten tähän kyseeseen tulevat sosiaaliasunnot, sitten muutto, sitten lasten siirtyminen uuteen kouluun. Eli tässä on monia sosiaalisia kysymyksiä, jotka pitää ratkoa. Ja ainoa tapa kunnolla hoitaa nämä ongelmat on se, että tällä ihmisellä on yksi henkilö, joka hän asioi, eikä kokonaista hallintoa, jossa pitää sitten käydä eri luokuilla. Sitten muutama selvennys. Voidaanko tällä tavalla kattaa koko EUn alue. Kyllä, se on tavoitteena. Ja täällä puhuttiin nyt tästä maaseutuongelmasta. No, puhuin tietyistä maista, joissa näitä pitkäaikaistyöttömiä ei ole paljon, ja use, on usein maaseudusta juuri, missä tätä tapahtuu. Eli kyse ei ole pelkästään työllisyyspalveluista, jotka pitää saada liikkeelle, vaan kyse on myöskin alueista ja kunnista, Kunnilla on keskeinen rooli, ja kuten sanoin, kunnat voivat järjestää näitä yhden luukun yhteyspisteitä. Sitten nuoret, jotka välillä myöskin ovat pitkäaikaistyöttömiä. Me haluamme välttää päällekkäisyyden, mitä tulee pitkäaikaistyöttömiin ja nuorisotakuuseen. Eli ne, jotka ovat nuorisotakuun piirissä, eivät kuulu sitten tämän suosituksen piiriin. No tässä nyt muutama kysymys, ei kaikkia. Voin tulla takaisin keskustelemaan tästä sitten, kun täytäntöpano alkaa. Ja olisi mielenkiintoista keskustella teidän kanssanne sitten, kun meillä on ensimmäisiä kokemuksia näistä asioista. Kiitos. Yes. Thank you for your... Kiitoksia, kiitoksia. Meillä on oikein tehokas tapa käsitellä näitä kysymyksiä. Ja aivan varmasti palaamme vielä asiaan. Näemme tässä piilevät mahdollisuudet ja myöskin tarpeen käydä keskustelua teidän kanssanne tästä tärkeästä asiasta. Kiitoksia oikein paljon vielä kerran. Uh, no niin, tämä tarkoittaa sitten sitä, että päästään eteenpäin kohtaan yhdeksän esityslistalla – digitaalisia sisämarkkinoita koskevan säädöstelyn valmistelu. Tämä on ensimmäinen käsittely, lausuntoluunnoksen käsittely ja annetaan valmistelijalle Jutta Steinrykylle ensiksi puheenvuoro. Kiitos paljon puheenjohtaja. Digitaalinen aikakausihan on aha, alkanut jo aikoja sitten ja digitaalinen muutos ei ole pysäytettävissä tarpeen on sen sijaan, että digitaalista muutosta ei tarkastella tai käsitellä pelkästään teknisesti, vaan myös sosiaali- ja työllisyyspolitiikan näkökulmasta. Ja on hienoa, että kaikki poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että myös työllisyysvaliokunnan pitää tätä aihetta käsitellä tulevaisuudessa. Digitalisoituminen tuo mukanaan mahdollisuuksia Euroopalle. Sen ei tarvitse olla automaattisesti mikään uhka. Se kuitenkin tuo mukanaan myös isoja muutoksia, ennen kaikkea työelämässä. Digitalisoituminen vaikuttaa siihen, miten me teemme työtä, miten tulevat sukupolvet tekevät työtä todellakin digitalisoitumista pitää tästä syystä myös siihen pitää vaikuttaa työ- ja sosiaalipoliittisesti. Komissio on ollut hyvin teknisesti, lä- tekninen lähestymistavassaan ei olla käsitetty tosia, tosiaan sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa. Komissio on jättänyt tämän ulottuvuuden täysin huomiota. Me tarvitsemme kuitenkin analyysejä työllisyyn, työ, työn kehityksestä kaikilla aloilla. Me emme puhu tässä pelkästään teollisuudesta, olen myös keskustellut sosiaalijärjestöjen kanssa, esimerkiksi hoitoalan järjestöjen kanssa – tulee varmasti uusia työllisyyden muotoja esille. On puhuttu jo niin sanotusta crowdworkingista, eli joukkoista, joukkoistamistyöstä ja jako, jakamistaloudesta, miten tämä muuttaa työllisyyttä. Meidän Euroopassa pitää todellakin, sillä kilpailu on kovaa, sosiaalisten ja työkustannusten polkumyynti ja kilpailu alkaa maailmanlaajuisesti. Insinöörit Afrikasta, Intiasta ja Yhdysvalloista kilpailevat meidän kanssamme, joten meidän pitää panostaa koulutukseen ja jatkokoulutukseen tässä kilpailussa kilpailukyvystä voimme, voimme menestyä vain, jos me panostamme koulutukseen. Tässä on tärkeää, että työmarkkinaosapuoletkin tekevät yhteistyötä EU-tasolla. Komissio on tehnyt aloitteen tällaisesta suuresta koalitiosta digitalisoitumisen suhteen, mutta pitää, tähän pitää ottaa myös työmarkkinaosapuolten puheen, vuoropuhelu Elinikäinen oppiminen on tärkeä elementti, sillä digitaalinen osaaminen, joka tänään on ajankohtaista, on huomenna jo ehkä jo vanhentunutta. Me emme saa jättää huomiota siitä, että digitalisoituminen nykymuodossaan saattaa johtaa myös epävarmoihin työsuhteisiin. Insinöörit esimerkiksi Piilaaksossa sanovat nykyään, että he tekevät töitä miljardivoittoja tekeville yrityksille, Facebookille, Amazonille ja tällaisille yrityksille, mutta heillä, heidän työsuhteensa ovat kuitenkin epävarmoja, sillä he tekevät näennäisesti itsenäisinä ammatinharjoittajina työtä. Eli meidän pitää työllisyysvaliokuntana kiinnittää huomiota siihen, miten nykypäivän sosiaaliturvastandardit sopivat tähän. Mit, miten voidaan käsitellä työpaikan, työpaikkakunnan kysymystä? Mitä, mitä tapahtuu, jos, jos ö, yrityksen osastossa, yhdellä osastolla on työntekijöitä maailman joka kolkasta? Miten me voimme esimerkiksi myös taata sen, että itsenäiset ammattiharjoittajat voivat yhdessä puolustaa oikeuksiaan. Tästä asiassa on tehty aloitteita Yhdysvaltoissa, jotka meidän pitäisi myös ottaa huomioon. Kun katsomme teollisuuden puolelle, niin siellä näemme, että siellä on robotti-ihminen suhteita. Meidän pitää katsoa, miten tämä vaikuttaa sekä työterveyteen että turvallisuuteen, tarvitsemmeko uusia standardeja, sosiaaliturvajärjestelmien pitää ottaa myös itsenäisten ammatinharjoittajien tarpeet huomioon. Jos kehitys jatkuu tällaisenaan, niin silloin pitää miettiä, miten voimme taata sosiaaliturvajärjestelmien selviytymisen. Valitettavasti lausunnon pituus oli hyvin rajallinen. Minä aion esittää vielä useita tarkistuksia tähän. Olen yrittänyt muotoilla tähän pääkohdat tähän lausuntoon. Odotan nyt innolla keskustelua kollegoiden kanssa, ennen kaikkea varjoesittelijöiden kanssa, jotka ovat intensiivisesti jo käsitelleet tätä aihetta ja keskustelleet muun muassa asiantuntijoiden kanssa. Tämä on aihe, joka vielä vuosikymmeniä tulee meitä mietityttämään. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. No, tämä on sellainen aihe, jota pitää varmasti käsitellä tässä valiokunnassa tulevienkin vuosina. Ensiksi EPPn varjo puheenvuoro Ihan lyhyesti, kiitos. Pyrimme pääsemään tämän puhujan listan loppuun asti. Ole hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti ja otan tärkeimmät asiat esille. Niin kollega Steinruck, te otitte monet tärkeät asiat esille. Ja myöskin Tämä osoittaa, että monissa asioissa olemme samoilla linjoilla ja uskon, että aika nopeasti voimme päästä päätökseen tässä asiassa. Ainakin EPPn ja SND-ryhmän välillä ei ole mitään suurempia erimielisyyksiä. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja on hyvin tärkeää, että työllisyysvaliokunta ottaa kantaan asiaan, koska ainakin minusta komission ilmoituksessa aika vähän oli asioita, jotka liittyivät työllisyyteen. On hyvin, että on laajennettu tätä tematiikkaa ja että on puhuttu näistä online-foorumeista, työmarkkinaosapuolista. Ne kaikki täytyy ottaa mukaan. Meillä on tässä mahdollisuus nyt katsoa niitä virheitä, joita on tehty analogisilla markkinoilla, eli niitä ei sitten enää toisteta digitaalisilla markkinoilla – Mielestäni tässä mietinnössä on tärkeitä asioita, mutta kuitenkin muutama asia pitää vielä ottaa esille. Ja siksi puhuisin asioista, jotka minulle varjoesittelijänä tai EPPn edustajina ovat tärkeitä. Kaikkein tärkeintä on se, että meillä on enemmän mahdollisuuksia kuin riskejä, eli meidän ei tarvitse nyt pelätä digitalisointia. Se on etu yhteiskunnallemme ja myöskin työmarkkinoille. Meillä pitää olla joustavuutta työaikojen osalta ja työpaikkojen osalta niin, että ne voidaan mukauttaa jokaisen elämänvaiheeseen. Eli meidän täytyy katsoa näitä työaikasääntelykysymyksiä, ja tähän liittyy tietysti työmarkkinaosapuolet. Ja sitten Stanuk puhui myöskin muista asioista se, miten vammaiset esimerkiksi ja ikäihmiset saadaan mukaan työmarkkinoille, se on yksi mahdollisuus. Sitten enemmän hybriditöitä, mekaniikka IT-alan mukaanottaminen. Eli nyt sitten tämä kaksitahoinen koulutus, siinä on suuria mahdollisuuksia. Eli tässä nyt liitukausi on päättymässä, eli kausi, jolloin opettajat käyttivät liitutaulua kouluissa – ja jo nyt lastentarhoissa tarvitaan jo mediakompetenssia ja se jatkuu sitten peruskoulussa. Ja meidän täytyy Euroopan laajuisesti myöskin varmistaa opettajien jatkokoulutus. Monissa jäsenvaltioissa koulujärjestelmä ei ole vielä kauhean kehittynyt, jotta pystyttäisiin välittämään näitä digitaalisia taitoja. Ja tämä on ongelma, johon täytyy puuttua. Meidän täytyy keskittyä esimerkiksi luonnontieteiden, tekniikan, matematiikan opetukseen ja meidän täytyy muistaa oikeudenmukaiset palkat. Ja sitten oikeudelliset kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi tietosuojaan. Ai nytkö jo loppui aika? No olisin vielä tarvinnut puoli minuuttia. Eli pari ajatusta vielä, mitä tulee nuorisotakuuseen. Ehkä voisimme katsoa näitä haitallisessa asemassa olevia väestöryhmiä, joille pitäisi välittää näitä digitaalisia tietoja. Sitten nettikursseja ja sitten voisimme käyttää nuorisotyöllisyysaloitteita ja sitten työnantajat. Heihin pitäisi kohdentaa investointeja, jotta päästään eteenpäin. No paljon tässä olisi vielä asioita, joita oli mietinnössä ja teen vielä muutamia tarkistuksia. Ja sitten vielä se, mitä Steinruck sanoi, eli kohta kuusi, se on minulle hiukan ongelmallinen, koska mutta kaikki muut kohdat ovat meidän kannaltamme ihan kunnossa. Kiitos. Thank you. I'll give the floor to... Kiitoksia. ECR-varjo esittelijä, edustaja Vesius, ole hyvä. Ja, vielen dank, sehr geehrte Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Rova Steinrykin lausunto on negatiivinen uusia teknologioita kohtaan. Rova Steinryk kutsuu tätä digitaalisoitumista sellaisiin muutoksia, joita ei voida pysäyttää. Tämä osoittaa sen, että hän haluaisi pysäyttää digitalisoituminen, jos valmistelija haluaisi, pelkää siis digitalisoitumista, niin hänen pitäisi ottaa huomioon, että kaikki, melkein kaikki käyttävät älypuhelimia ja tabletteja. Nämä ovat jokapäiväisiä esineitä meille. Teollistuminen on myös meillä Euroopassa johtanut digitalisoitumiseen, mutta me olemme jääneet jälkeen. Euroopassa ei ole juurikaan IT-teollisuutta. Tästä on tunnetut seuraukset Tästä nimittäin, johtuu nimittäin taloudellinen ja turvallisuuteen liittyvä riippuvuus muista maista. Meidän pitäisi edetä itse ja kehittää Euroopassa tiettyjä palveluita ja, ja tuotteita. Eurooppalaisen teollisuuden pitäisi olla tässä mittapuuna eikä kulkea muiden perässä. Eli tälle nuorelle teollisuudelle pitäisi antaa liikkumavaraa eikä luoda sille byrokraattisia rajoituksia. Tak, no, meidän pitää käyttää teknologista yhdenmukaistumista sisämarkkinoilla, jotta me voimme luoda kilpailua näillä markkinoilla ja kannustaa, kannustaa kilpailemaan muiden kanssa. Samalla pitää helpottaa investointeja meidän näkökulmastamme. Valmistelijan lausunto ei valitettavasti ole tulevaisuuteen suuntautuva, joten aiomme esittää vastaavia tarkistuksia tekstiin. Kiitoksia. Yllar Tyrnes, varapuheenjohtaja Alderyhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta. Lausuntoluonnoksessa on oikein paljon hyviä elementtejä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tässä painotetaan sitä, että työllisyys- ja sosiaalipolitiikan pitää pystyä digitalisoinnin tasolla. Lisäksi olen tyytyväinen siitä, että tässä puhutaan koulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta myöskin. Ja hienoa, että tässä pyritään ottamaan ottamaan työmarkkinaosapuolet mukaan digitaalisiin sisämarkkinoihin. No kuitenkin tästä mielestäni puuttuu joitakin elementtejä. Ensinnäkin Mielestäni olisi äärimmäisen tärkeää, että me työllisyyskomiteassa eh, keskittyisimme siihen, miten digitaalisilla sisämarkkinoilla voidaan luoda työpaikkoja. Uskon myös vahvasti, että mahdollisuuksia on enemmän kuin uhkia digitaalisilla sisämarkkinoilla. Komission mukaan digitaaliset sisämarkkinat voivat luoda jopa satoja tuhansia uusia työpaikkoja Eurooppaan. Mutta nämä työpaikat luodaan ainoastaan, jos me ymmärrämme, että kuinka voimme käyttää tätä digitaalista potentiaalia. Ja mielestäni tähän olisi pitänyt keskittyä vahvemmin tässä lausunnossa. No toisekseen meidän pitää keskittyä vahvemmin digitaalisiin taitoihin ja asiantuntemukseen. Valmistelija hieman viittaa tähän, mutta mielestäni tätä tärkeää kohtaa pitäisi viedä pidemmälle. Ihmiset työ, työ ja taidot ovat erittäin tärkeitä, jos halutaan käyttää näitä digitaalisia mahdollisuuksia. Meidän pitää ymmärtää paremmin ja helpottaa digitaalisten mahdollisuuksien integrointia eurooppalaisiin työpaikkoihin töihin ja pitää lisätä tuottavuutta ja saada lisää lisäarvoa. Ja nämä mielestäni parantaisivat vielä tätä lausuntoa. Odotan kiinnostuneena yhteistyötä ja vielä kerran kiitoksia valmistajille tästä lausuntoluonnoksesta. Sitten GUE, varjoesittelijä López Perme. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Olen samaa mieltä monista ehdotuksista, joita hän on tehnyt tässä lausunnossa. Esimerkiksi se, että työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan tähän prosessiin. Ja esittelijä esittelijälle haluaisin sanoa ensinnäkin, että täytyy varmistaa, että tuottavuuden parantavuus digitaalisuudessa vaikuttaa siihen, että työntekijöiden elämänlaatu paranee. Meidän täytyy priorisoida innovaatioita, jotka parantavat elämänlaatua työssä ja sen ulkopuolella, ja täytyy varmistaa, että innovaatio johtaa parempiin palkkoihin ja siihen, että työpäivät lyhenevät eikä se vaikuta siihen, että rakenteellinen työttömyys tai hyväksikäyttö työelämässä pahenee. Ja toiseksi digitaalisessa agendassa siellä on työntekijöitä uudella talouden alalla. Esimerkiksi digitaalisen sisällön tuottajat, kulttuurialan toimijat. Meidän täytyy varmistaa, ettei hyvä, synny mitään hyväksikäyttöä. Esimerkiksi kun sisältöjä keskittyy tietyille digitaalisille foorumeille, kuten Googleen. Ja sitten palvelualalla, kuten sähköisen kaupan tai postin alalla, siellä on kärsitty alan vapauttamisesta, ja tästäkin on esimerkkejä esimerkiksi Amazonin tai Postin kaltaisissa yrityksissä. Ja sitten Uber-kaltaiset tapaukset ja sitten meidän täytyy katsoa, millaista uudenlaista sosiaalista polkumyyntiä kehittyy, kun ei ole riittävästi sääntelyä työelämässä. Ja hyvin paljon on kehittynyt myöskin monopoleja eri alueille, eli meidän täytyy löytää sopimus näistä asioista. Kiitos. Thank you, Madam Zan. Kiitoksia. Sadoka, vihreiden edustaja. Right. Uh, thank you. Kyllä, kiitos. Puhun siis todellakin Monika Vanakon puolesta, joka on vihreiden varjoesittelijä. Hän ei päässyt tänään paikalle. Haluaisin ensiksi kiittää Rova Steinrykkiä rukkia hänen työstään. Olemme tyytyväisiä hänen lähestymistapaansa. Olemme samaa mieltä näistä huolenaiheista. Periaatteessa olemme sitä mieltä, että lausuntoluonnos on hyvä pohja ensimmäisille keskusteluille. Me Vihreinä olemme sitä mieltä, että komission ehdotus digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaksi on sellainen, että sitä puuttuu sosiaalinen ulottuvuus. Ja tähän pitäisi puuttua kriittisemmin Emplin lausunnossa. Minun mielestäni meidän mielestämme on tärkeää, että digitaalisesta agendasta tulee myös sosiaalinen agenda. Tästä syystä aiomme esittää useita tarkistuksia. Tässä tekstiluonnoksessa meidän pitää ottaa mukaan ideoita siitä, että digitalisoituminen, digitalisoituminen ei saa kyseenalaistaa työntekijöiden oikeuksia eikä saa johtaa epävarmoihin työsuhteisiin. Me tarvitsemme uusia suojelun muotoja, jotka vastaavat uusia työmuotoja jotka johtuvat siis työ- digitalisoitumisesta. Kiitos paljon. Kiitoksia. Sitä Begin ei ole täällä. Ehkä Laura Agea voi puhua hänen puolestaan. FDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollega Begin on nyt valtuuskuntamatkalla, eli hän pyysi minua puhumaan hänen puolestaan. Ja hän haluaa kiittää Steinruckia hänen tekemästään työstä. Ja hän on valmis tekemään yhteistyötä tämän lausunnon osalta. Digitaaliset yhteismarkkinat on yksi tärkeitä kysymyksiä, joihin Eurooppa pitää vastata tulevina vuosina. Teknologian kehitys on helpottanut elämäämme, luonut uusia kaupan aloja, joita 20 vuotta sitten ei vielä osattu kuvitellakaan. Nyt suuri haaste on se, että samaan aikaan suuret markkinat, joilla on vielä paljon näkymättömiäkin esteitä, esimerkiksi verkkovierailukysymykset, geoblokkaus tiettyissä nettokaupoissa ja sitten tiettyjen palveluiden hinnat internetissä, jotka hinnat riippuvat maasta, jossa palvelu ostetaan. Meidän täytyy selvittää näitä ongelmia, jos haluamme, että EU:ssa todellakin on varsinaiset digitaaliset sisämarkkinat. Ja sitten meidän ei pidä jättää huomiota näitä kysymyksiä myöskään työkysymyksissä, vaan meidän pitää luoda hyvinvointia yhteiskuntiimme ja yrityksiimme. Ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla ihmisellä on oikeita taitoja, ja useinhan sitten kansalaiset karsastavat digitaalisia kysymyksiä. Henkilöt, jotka hallitsevat digitaalisuuden, heitä on riittävän ei ole vielä paljon. Esimerkiksi 55 prosenttia pystyy tekemään alkeellisia asioita netissä. Eli tarvitaan digitaalista lukutaitoa, jotta voidaan parantaa kuluttajien valmiuksia. Ja pk-yrityksiin ja mikroyrityksiin pitää myöskin keskittyä, koska muuten ne jäävät ylikansallisten yritysten varjoon markkinoilla. 7 prosenttia pk-yrityksistä Euroopassa myyvät tavaroita toisiin jäsenvaltioihin ja syyt liittyvät TVA-eroihin eri maissa. Ja myöskin ulkomaan lähetykset ovat usein hyvin kalliita. Ja kyseessä on nyt suuret muutokset ja kuten kaikissa muutoksissa on voittajia ja häviäjiä. Ja uskon, että viime kädessä työpaikoja saattaa syntyä enemmän kuin niitä häviää, mutta ei ole varmaa kuitenkaan, että tästä on hyötyä väestön osalle, joka ei hallitse digitaalisia kysymyksiä työelämässä. Eli ei välttämättä riitä nämä toimet. Meillä pitää olla sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa, jolla tuetaan henkilöitä esimerkiksi kansalaispalkan kautta. Ja meidän pitää päästä tavoitteisiin. Näin voimme parantaa tulevaisuuttamme ja haluaisin kiittää valmistelija Steinruckia ja me laadimme vielä tarkistuksia tähän lausuntoluonnokseen. Kiitos. The ENF group. Eh, kiitoksia e NF-ryhmästä. Ilmeisesti edustaja Matau, eikö niin? No hyvä. Katsotaan sitten luettelta, luettelosta. Mormen Shachi ensimmäisenä. Kaksi minuuttia enintään. Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan nopeasti. Haluaisin kiittää Jutta Steinruckia ja sanoa, että me tässä työllisyysvaliokunnassa meillä on, me olemme oikeassa, kun käsittelemme aihetta myönteisesti, sillä kyse on aiheesta uudet teknologiat, joita, joita käsitellään aina taloudelliselta ja teknologiselta näkökannalta, mutta tämä vaikuttaa työelämään ei pelkään, pelkästään nykymuodossa, vaan, ähm, vaan äh, tämä digitalisoituminen luo, luo myös uusia työpaikkoja. Herra Schulz puhui monista hyvistä seikoista ja EPPn puolesta, mutta muutama seikka vielä. Minä esitän tarkistusta kohtaan yksi, sillä se, sitä pidetään myönteisempi. Työllisyyspolitiikan pitää tukea siirtymistä digitaalimaailmaan. Ja tässä pitää olla myönteinen tässä kohdassa. Toisessa kohdassa sanotte, että digitalisointiin on yhdistetty ennen kaikkea työllisyys- ja sosiaalipoliittisia toimia, mutta mielestäni tässä pitäisi puhua aluetyöllisyys- ja sosiaalipolitiikasta, sillä mehän puhuimme juuri pitkäaikaistyöttömistä ja EUn alueella on sellaisia alueita, jotka eivät ole digitalisoituneita. Näillä alueilla yritykset ovat vaikeuksia, työpaikat ovat, ovat vaikeuksissa, eli Työllisyyspolitiikan lisäksi pitää tässä puhua myös alue, aluepolitiikasta. Ja sitten kohdasta neljä. Pitää kehittää osaamista eh, käytön suhteen, mutta myös pätevyyttä. Eli tässä ei ole kyse pelkästään pedagogiasta, vaan jatkokoulutuksesta. Ja sitten kohdassa kuusi olisi hienoa, jos voisimme puhua uudesta työajan hallinnasta tai käsittelystä, sillä uudet teknologiat ovat tärkeitä, kun yritämme yhdistää työ- ja perheelämän. Tämä on siis uusi tapa taata, että työntekijät tekevät hyvää työtä uudet, uusi teknologia voi auttaa meitä tässä. Angisien kirjoitus, kaksi minuuttia. And I don't think I need this two minutes. En varmaan tarvitse kahta minuuttia. Sanoisin vain, että olen iloinen, että työllisyysvaliokunta työstää tätä asiaa, koska komission asiakirja digitaalisista sisämarkkinoista ovat hyvin lyhytnäköisiä, eikä niissä riittävästi keskitytä sosiaalisiin vaikutuksiin digitaalisista sisämarkkinoista. Ja toinen tärkeä asia mielestäni, kun puhutaan työllisyys- tai sosiaalivaikutuksista digitaalisella kaudella. Jotkut katsovat, että kyse on vain Googlesta ja Amazonista ja niin edelleen, mutta tällaista Tämä tulee muuttamaan monia työpaikkoja huipputasolla, insinöörien tasolla. Ja esimerkiksi yliopistotyöstä tulee epävarmaa työtä, mutta tämä muuttaa myöskin tapoja järjestää terveydenhuoltoa, postipalveluita ja tuotantoa. Eli sanoisin, että on tärkeää, että meillä on tämä mietintö ja on tärkeää, että ymmärretään, että tämä on vasta ensimmäinen vaihe. Muita vaiheita tulee vielä ja tämä on jär- mielestäni jännittävää. Äh, Kiitos, edustaja Kirke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Kiitos puheenjohtaja Rova Steinruck. Teidän lausuntanne aihe on erityisen ajankohtainen. En nyt mene tässä kaikkiin yksityiskohtiin, mutta työelämä muuttuu. Me puhun nyt työ 4.0, äh, automatisoitu digitalisointi, crowdworking muun muassa nyt leimaavat työtä ja elämistä. Työ tarjoaa mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Se herättää toivoa, mutta myös pelkoa. Miten haluamme tulevaisuutta muokata? Me poliitikkoina, meidän pitäisi rakentavasti osallistua tähän muutokseen ja olla tulevaisuuden suuntautuvia. En ole kuitenkaan samaa mieltä siitä, että tässä pitäisi nähdä vain uhkia. Työ 4.0, se, siinä ei kyse, pelkäst, siinä ei kyse ö, epävarmoista työsuhteista ainoastaan. Voimme luoda työmaailman, joka on perheystävällisempi. Minä siis tässä tähän mahdollisuuteen tarttua. Olen K- Saksassa KKV-järjestössä, katolisessa työjärjestössä jäsen. Ja tämä, tässä järjestössä me jär, suhtaudumme myönteisesti työn ke, kehittymiseen tähän suuntaan. Ja me olemme itse tässä järjestössä myös yksi aloitteen tekijä uuden työmaailman luomisessa. Tämä, tässä pitäisi nähdä mahdollisuus uudelle työ- ja perheelämälle Euroopassa, joten meidän ei pitäisi tässä painaa jarrua, vaan kaasua. Mr. Schuster. Kiitoksia, edustaja Schuster. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin pidän tätä Steinruckin lausuntoa hyvänä. Siinä on puututtu kaikkiin tärkeisiin asioihin, eli kiinnittäisin huomiota vain kahteen asiaan, jotka ovat minusta erityisen tärkeitä. Steinruck puhui jo siitä, että työmarkkinaosapuolten mukaan saaminen on tärkeää, ja meidän täytyy vaatia, että digitaalisella agendalla mukana ovat työmarkkinaosapuolet, mutta myöskin komissio ja parlamentti. Eli meidän ei pidä puhua ainoastaan vaikutuksista, vaan samaan aikaan meidän pitää keskustella, millaista sääntelyä oikeastaan tarvitaan. Eli tässä meillä on sääntelyn tarvetta sosiaalikysymyksissä, työolosuhteissa. Eli mitään järkeviä vasta-argumentteja ei voi tässä olla. Eli ensin täytyy ehkä katsoa vuoden kuluttua, mikä on tilanne. Ja tietysti sääntelytarvetta on myöskin työaikojen suhteen ja sääntelyä tarvitaan myöskin sosiaaliturvakysymyksissä, esimerkiksi kun kyse tästä crowdworkingista. Ja ei ole ainoastaan sääntelytarvetta kansallisella, vaan heti Euroopan tasolla, koska on tiettyjä aiheita, jotka on parasta hoitaa kansallisella tasolla, mutta jotkut pitää hoitaa sitten Euroopan tasolla. Ja siksi meidän pitää kohdennetusti toimia näin, eikä vasta sitten, kun kaikki vaikutukset on havaittu, vaan meidän täytyy sitten pyrkiä hyväksymään tietynlaista sääntelyä. Kiitos sitten Mario Lauristin. Thank you very much. Kiitos paljon. Olen varjoesittelijä tietosuoja-asioissa Libessä ja eilen Libe-valiokunnassa me käsittelemme samaa aihetta. Haluaisin myös tässä valiokunnassa tehdä saman ehdotuksen, nimittäin, että järjestettäisiin yhteiskokous neljän valiokunnan välillä Inko, Empö ja Libe. Näissä kaikissa valiokunnissa on oma lähestymistapansa se painopisteensä. Tämän halusin ehdottaa, sillä eilen, eilenkin tähän ehdotukseen valiokunnassa suhtauduttiin myönteisesti. Olen myös Emplin jäsen ja halusin sanoa, että Juta on laatinut hyvän lausunnon, mutta joissakin kohdissa voisi mennä vielä paljon pidemmälle. Saattaa olla, että työn luonne muuttuu vielä paljon enemmän. Tässä puhuttiin työajan ja yksityisajan rajan hämärtymisestä. Se tulee hämärtymään ja yksi tärkeä kysymys on ei ihmisten siirtolaisuus, vaan myös työn siirtyminen. Jos katsotaan esimerkiksi Viroa, niin me tarjoamme Virossa paljon digitaalisia palveluita ja työpaikat siirtyvät helposti. Tämä on uusi osa työmarkkinoita, osa digitaalisia eurooppalaisia työmarkkinoita. Täällä mainittiin myös hyvin tärkeä seikka, joka on se, että me tarvitsemme uuden lähestymistavan sosiaaliturvaan ja sosiaaliturvajärjestelmiin. Kun ollaan epävarmoissa työsuhteissa, epävarmat työsuhteet eivät ole tässä, tässä oikein hyvä käsite. Voidaan, pitäisi puhua ehkä tällaisessa käsitteessä fluent work, liikkuva tai vaihtuva työ. Nämä ovat tärkeitä seikkoja, kun puhutaan eurooppalaisista digitaalisista sisämarkkinoista, mutta myös eurooppalaisista työmarkkinoista, jotka ovat joustavia, mutta samalla myös oikeudenmukaisia. Eli tässä pitäisi mennä vielä pidemmälle. Kiitos. Äh, Kiitos sitten vielä esittelijä Steinrock. Äh, ich hab's. Johdannossa jo selkeästi totesin, että digitaaliset sisämarkkinat mielestäni tarjoavat suuria mahdollisuuksia kaikille, jotka ovat olleet mukana tässä kehityksessä, joka alkoi jo kauan sitten. Mutta kritisoin hiukan komission viestintäpolitiikkaa. Eli siellä on keskitytty vain teknisiin haasteisiin, hiukan on puhuttu näistä pätevöitymiskysymyksistä, mutta sitten nämä sosiaaliset ja työllisyyskysymykset on jätetty vähälle huomiolle. Ja ne ovat kuitenkin vähintään yhtä tärkeitä kuin tekniset infrastruktuurit, koska mielestäni Euroopassa meillä on erinomaisia mahdollisuuksia, jos nyt sitten katsomme tätä pätevyyttä ja valmistaudumme tähän teknologian muutokseen. Ja jos alusta pitäen investoimme koulutukseen, kuten kollega totesi, ja jos meillä on sitten puite, puitteet kunnossa, tästä voi ja pitää tulla menestystarina Euroopalle, mutta meidän täytyy katsoa näitä eri haasteita tässä valiokunnassa. Venjus ei ehkä kuullut, mitä sanoin, tai Ehkä hän katsoi liikaa omaa paperiaan. Eli lausunnossa meillä on vain rajallinen rivimäärä. Meidän täytyy yhdessä sitten miettiä näitä vielä ja kollegat myöskin tekivät selväksi sen, että me olemme samansuuntaisia kannoissamme. Meidän täytyy muistaa kuluttajat ja työntekijät. Esimerkiksi autot eivät osta autoja, eli meidän täytyy myöskin varmistaa, että tulevaisuudessa työntekijät pystyvät lähtemään tälle tielle. Tämä on hyvä haaste. Tässä on paljon yksimielisyyttä ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat jo intensiivisesti olleet mukana tässä työssä ja keskustelussa. Ja tulevaisuutta emme vielä tunne, mutta odotan innolla jo yhteistyötä tässä mielenkiintoisessa aiheessa. Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli kiinnostava keskustelu ja tähän varmasti palataan vielä useampaan kertaan. Globalisaatio, digitalisoituminen on aivan uusi maailma. Määräaika tarkistuksille 29. syyskuuta kello 12. No niin, sitten pääsemme eteenpäin kohtaan 10 esityslistalla annan puheenvuoron Eurofoundille. Täällä on herra Mascherini ja rouva Lutvinch. Thanks a lot, Madame la Présidente. Uh... Kiitos paljon, hyvät naiset, hyvät jäsenet. Hyvää huomenta. Ensinnäkin haluaisin kiittää hyvää puheenjohtajaa, varapuheenjohtajia, koordinaattoreita ja kaikkia jäseniä, ennen kaikkea Elisabeth moran ja kutsusta tulla tänne valiokuntaan ja esitellä työmme tuloksia koskien nuorten sosiaalista osallisuutta. Aiomme esitellä tämän tutkimuksen tulokset Keskityn siis nuorisotakuun täytäntöönpanoon ensimmäisten vuoteen ja sitten kollegani puhuu laajemmin nuorten sosiaalisesta osallisuudesta. Me tiedämme, että talouskriisi on iskenyt kovasti juuri nuoriin. Seitsemän vuotta on sen alkamisesta ja parantumisen merkeistä huolimatta 40, jopa 40, 40 prosenttia nuorisosta on tuotta, työttömänä ja ei työssä eikä koulutuksessa olevien ko- osuus on jopa 12 prosenttia EU:ssa. Meidän pitää muistaa, että tässä on kyse myös kulttuurista muutoksesta, mutta pitkäaikaistyöttömyys työttömyys on se, joka asettaa nuoret vaaraan syrjäytyä. Tässä yhteydessä puhuttiin nuorten osallisuudesta ja puhuttiin kahdesta mahdollisuudesta, nimittäin ennen kaikkea työllistymisestä ja sitten laajemmasta sosiaalista osallisuudesta. Me tiedämme, että työllisyysosuuden toteuttaminen keskittyy ennen kaikkea nuorisotakuuteen ja sitten nuorison osallisuudesta. Siinä puhuttiin myös muista välineistä Neuvostossa puhuttiin nuorisotakuusta vuonna 2013 ja se hyväksyttiin silloin. Siinä sanottiin, että kaikkien alle 25-vuotiaiden tulisi saada laadukas tarjous työ, jatkokoulutus, oppisopimus tai harjoittelupaikasta neljän kuukauden kulussa, kuluessa työttömäksi joutumisesta tai virallisen koulutuksen päättymisestä. Nuorisotakuu on tavallaan kuin asiaan puuttuminen neljän kuukauden sisällä se vähentää pitkäaikaistyöttömyyden riskiä ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiä. Tähän pitäisi integroida myös pitkäaikaisia toimenpiteitä, joilla pystytään ylittämään esteitä, esteitä nuorison pääsylle työmarkkinoille – näin meillä on integroitu lähestymistapa, joka tunnustaa, että ei pelkästään ihmiset ole yksilöllisiä, vaan eri ihmisryhmät ovat er-, erilaisia yksilöllisiä. Eli ei käytetä tällaista yksi koko sopii kaikille politiikkaa. Jäsenvaltiot aloittavat eri lähtökohdista ja käyttävät eri lähestymistapoja ja keskittyvät eri, näiden työttömien nuorten eri tarpeisiin. Olemme nähneet, että joissakin jäsenvaltioissa keskitytään kapeaan työmarkkinakeskeiseen lähestymistapaan, toisissa käytetään kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Eli linkitetään nuorisotakuun politiikkaan, joka liittyy työllisyyteen ja koulutukseen – Lisäksi on yritetty lisätä yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja yritetty saada nuoriso saavute, tavoitettua paremmin. Ensimmäisiä konkreettisia toimia sitten, ensimmäinen on tiedotus, neuvonta ja ohjaus. Kaikki jäsenvaltiot ovat vahvistaneet tiedotus- ja neuvotuspalveluita. Esimerkiksi Italiassa on tällä hetkellä uusi strategia käytössä. Ja ensiksi käydään yksi haastattelu, sitten syvempi haastattelu ja yritetään siis tunnistaa niitä, jotka, ovat, jotka tarvitsevat tätä ohjelmaa. Ja lisäksi meillä on nettifoorumeita, portaaleja, joilla yritetään tavoittaa nuoret ihmiset. Esimerkiksi Espanjassa tämä portaali on ollut olemassa heinäkuusta 2014. Ja sitten outreach-saavuttamisella, tällä käsitellään eri merkitys eri maissa. Pohjoismaissa yritetään äh, saavut, tavoittaa juuri ne, jotka ovat vaikeimpia tavoittaa – ja sitten yritetään auttaa koulusta työhön siirtymisessä joskin maissa, kuten Italiassa ja Ranskassa, ollaan käytetty kunnallistyötä, julkista hallintoa, kun yritetään helpottaa tätä koulusta työhön siirtymistä. Ja Ranskassa on kehitetty tätä varten myös välineitä. Koulutus ja työharjoittelu sitten suurimmassa osassa jäsenvaltioissa on toimia tätä varten esimerkiksi Virossa tämä ensityöpaikkaohjelma antaa tukia työnantajille, jotka työllistävät nuoria ja takavat heille työpaikan kahdeksi vuodeksi. Sitten ammatillinen koulutus ja oppisopimuskoulutus joissakin jäsenvaltioissa on otettu tai muutettu ammattikoulutusjärjestelmää. Esimerkiksi Irlannissa ollaan uudistettu, käytetty vuoden 2013 uudistusta, Esimerkiksi vuonna 2013 uudistuksella luotiin uusi oppisopimuskoulutusjärjestys. Työnantajat otettiin uudelleen mukaan. Eli ei haluttu keksiä pyörää uudelleen, vaan käyttää olemassa olevia rakenteita pohjana. Espanjassa ja Kreikassa ollaan myös keskitetty nuorisoyrittäjyyteen. Se on yksi tärkeä pilari nuorisotakuussa. Olemme nähneet tiettyjä esteitä nuorisotakuun täytäntöönpanolle. Kyse on kolmesta pääulottuvuudesta. Ensinnäkin oli vaikea saada kumppanuuksia luotua jopa parhaiden käytäntöjen maissa, esimerkiksi Irlannissa on tällainen paras, paras käytäntö ollut käytössä, mutta tarvittiin paljon aikaa kumppanuuksien luottamiseksi työmarkkinaosapuolten kanssa ja myös työnvälityspalveluiden kanssa. Me tiedämme, että miljardia on annettu nuorisotakuulle, mutta palveluiden ja infrastruktuurin parantamisen kustannukset voivat olla vielä korkeampia. Ja sitten lisäksi työmarkkinoiden ja koulutuksen tarjontakyky on, on tietysti rajallinen, siis ta, kyky tarjota työpaikkoja nuorille. Sitten viimeiseksi haasteita ensimmäisestä toteutusvuodesta, jota olemme oppineet siis siitä. On vaikea tavoittaa näitä nuoria. Eli ei ole keskitetty, keskitytty tarpeeksi juuri näihin niihin nuoriin, jotka ovat vaikeimpia tavoittaa. Lisäksi haasteena on on näiden mahdollisuuksien laadukkuus ja kestävyys. Eli pitäisi katsoa, mitkä ovat tuloksia, annammeko työmahdollisuuden vai annammeko kestävän mahdollisuuden integroitua työmarkkinoille tai parantaa työllistymismahdollisuuksia. Tarvitaan myös rakenneuudistuksia jotta voidaan yksilöllistää neuvontaa, joidenkin jäsenvaltioiden pitäisi uudistaa työn välityspalvelunsa, mitä tulee sekä kapasiteettiin että kykyihin tai pätevyyteen. Esimerkiksi Ruotsissa on, on yksi nuorisotyöllisyyden asiantuntija 40 nuorisotyönhakijaa kohti. Monissa jäsenvaltioissa tämä luku on vielä paljon korkeampi. Lisäksi me tarvitsemme vahvaa arviointu, arviointipuitteita, jotta voimme oppia näistä kaikista aloitteista, joita on ehdotettu, menevätkö ne oikeaan suuntaan vai pitääkö niitä parantaa? Tämä meidän pitäisi siis oppia tässä ohjelmassa kaikista askeleista, joita otamme. Um, thank you very much and... Kiitoksia oikein paljon omalta puoleltani. Haluaisin myöskin kiittää kutsusta tulla tänne puhumaan tänään. Hienoa, että saimme mahdollisuuden jakaa teille näitä löydöksiämme ja toivottavasti näistä on iloa ja etua teille tulevassa työssänne. Tässä me puhuttiin nuorisostrategiassa. Ennen kuin menen näiden politiikkojen arviointiin, arviointiin niin tässä olisi kaksi, pari asiaa, joita pitäisi ottaa huomioon. Ensinnäkin meidän pitää ymmärtää, että mitä tämä sosiaalinen osallisuus tarkoittaa eri maissa. On olemassa erilaisia asiat, jotka siihen liittyy, joista kaikki näyttävät olevan samaa muuta, on hyvä muistaa, että sosiaalinen syrjäytyminen on paljon laajempi käsite. Se tarkoittaa enemmän kuin vain köyhyyttä. No sitten kun puhutaan sosiaalisesta osallisuudesta, no ju, nuoria ei pitäisi ainoastaan kohdella vastaanottina, vaan tässä halutaan painottaa painottaa sitä, että osallistuminen on tärkeää. Nuoret voivat vaikuttaa yhteiskuntaan ja siihen yhteisöön, jossa he elävät. Ja sitten erityisen tärkeää, kun puhutaan eh, politiikoista, kun puhutaan sosiaalisesta osallisuudesta, niin siihen voi liittyä monta ulottuvuutta. Voidaan ajatella yksilötasoa tai kollektiivista tasoa. Eli tässä kyllä puhutaan nuorista, nuorista, jotka ovat syrjäytyneitä, mutta voidaan myös puhua syrjäytyneistä syrjäytetyistä nuorista. Eli on olemassa joitakin ulkoisia tekijöitä, jotka sitten ovat syrjäyttäneet nuoret työmarkkinoilta tai yhteisöstä. Ja muistuttaisin siitä, että Eurofoundin tutkimus kattaa yli 20 maata ja toivottavasti teille monille tämä on rikas tiedonlähde. Ja muistutan my- myös, että kun puhutaan sosiaalisesta osallisuudesta ja niin syrjäytymisestä, tässä katettiin Ruotsi, Irlanti, Ranska, Espanja, Bulgaria, Tanska, Iso-Britannia, Alankomaat, Slovenia, Latvia ja Kreikka. No, tässä oli pääasiallinen indikaattori, oli tämä sosiaalinen syrjäytyminen ja myöskin tämä maatieteellinen kattavuus oli erittäin tärkeä kriteeri. Ja lisäksi keskityttiin tiettyihin ryhmiin tai tiettyihin aiheisiin. Esimerkiksi mielenterveyskysymykset olivat yksi asia. Erityisesti Skandinavian maissa nämä olivat esillä paljon. No sitten kun katsotaan näitä politiikkaa, on erittäin tärkeää ja kiinnostavaa kuunnella teidän keskusteluanne aiempaa keskustelua erityisesti. Ja on kiinnostavaa miettiä sitä, yh, sitä ää, kontekstia, joissa näistä asioista puhutaan. Eli nyt on ä, paljon rahoituksellisia rajoitteita, säästötoimenpiteitä ja leikkauksia. Ja on jouduttu tekemään hyvin kivullisia päätöksiä siitä, että mihin suuntaan varat suunnataan. No sitten toinen ulottuvuus, tästä puhuttiinkin edellisessä keskustelussa, on se, että kuinka palvelujen suunnittelu ja toimittaminen muuttuu ja on muuttunut jo radikaalisti. Ja tämä liittyy siihen, että yhteiskunnasta on tullut paljon monimuotoisempi, eri ryhmillä on eri tarpeita ja palvelujen pitää sopeutua tilanteeseen. Digitaaliset tekniset muutokset vaikuttavat myös siihen, että kuinka palveluja suunnitellaan ja, ja toteutetaan. Ja erityisesti kun puhutaan nuorista ja siihen, että kuinka he käyttävät joka päivä internetvälineitä äh, ja muita, muuta tekno, tekniikkaa. Tässä yhteydessä tämä, nämä tarpeet pitää ottaa huomioon. Ja pyrin tässä keskittymään kolmeen pääasialliseen asiaan. Ensinnäkin Meillä on noin 30 eri politiikan alaa ja pyy- katsotaan, että mitkä olisivat tärkeitä suosituksia, jotka olisivat päätöksentekijöille tärkeitä. Ja aivan kuten sanoin, voidaan katsoa asioita yksilötasolta tai kollektiiviselta tasolta. No, me ryhmittelimme nämä politiikan alat niistä, jotka ovat yksilö, tyyppisiä ja niistä, jotka, ni, niihin, jotka ovat enemmän tällaisia rakennetyyppisiä. No ei ole varmaan yllättävää, että nämä yksilötason politiikat olivat laajemmin levinneitä eri maissa. Ja tämä ehkä liittyy siihen, että tämä nuoriso, nuorisokysymykset ovat erittäin korkealla tasolla eri maiden toimenpiteissä. Ja myöskin tämä liittyy siihen, että halutaan muuttaa koko järjestelmää. Nämä yksilölähtöiset politiikat liittyvät esimerkiksi siihen, että halutaan auttaa nuoria parantamaan omia kykyjään tai halutaan kuroa umpen aukkoja ja saada nuoria ikään kuin vahvemmiksi ja kestävimmiksi, kun ajatellaan mitä kaikkia haasteita heillä ympärillään on. Ajatellaan tai pyritään edistämään koulutusta esimerkiksi ja vaikkapa hyödyntämään aiempia taitoja ja saavutuksia. Kreikassa, iso britannissa ja Espanjassa esimerkiksi oli tämän tyyppisiä tapauksia paljon. Sitten kun katsotaan tällaista rakennelähtöisiä, lähtöistä toimintaa, tässä on kolme pääasiasta asiaa. Ensinnäkin pyrittiin tutkimaan sitä, että kuinka paikallinen suunnittelu ja päätöksenteko teko voidaan sopeuttaa siten, että ne ovat nuorisolle paljon helpompia. Esimerkiksi on tiettyjä välineitä, jotka on kehitetty juuri nuoret mielessä pitäen. Sitä tässä kollegani puhui tästä nuorisotakuun yhteydessä. Ja tämä pätee myös sosiaalisen osallisuuden toimiin. Pyritään lisäämään niiden aikuisten valmiuksia ja taitoja, jotka tekevät töitä nuoren, nuorten kanssa. Esimerkiksi Kreikassa ja Bulgarissa alalla ja terveyden alalla on tehty toimia tässä yhteydessä. No sitten kolmeksen näillä toimilla pyritetään sitten kattamaan nämä haasteet, joita nuoret kohtaavat ja halutaan muuttaa eh, toimitapoja, jotta kansallisella tasolla eh, saadaan eh, tuloksia aikaiseksi ja voidaan käyttää nuoria ikään kuin tässä sitten voidaan katsoa, että missä vaiheessa toimitaan. Nämä toimenpiteet voivat olla tällaisia ehkäiseviä luontoiltaan tai sitten eh, täydentäviä. Ja nämä ehkäisevät toimet ovat sellaisia, että pyritään estämään se, että tulisi haittoja, jos esimerkiksi katsotaan tiettyjä yhteisöjä, millä on tietyt riskitekijät. Niihin pyritään puuttumaan. Yleensä keskitytään suuriin nuorisoryhmiin, halutaan vahvistaa nuorten valmiuksia ja saada heitä mukaan enemmän yhteiskunnan toimintaa. Ja nuorista halutaan saada sellaisia, että heidät on helpompi työllistää. Ja sitten lopulta nuoret halutaan itse asiassa lähemmäksi työmarkkinoita. No sitten kun katsotaan näitä ikään kuin paikkaavia toimenpiteitä, täydentäviä poikkeenpiteitä. Niillä pyritään paikkaamaan niitä haittoja, joita on jo tapahtunut. Eri, jos esimerkiksi tietyt siirtymät koulutuksesta työelämään ovat olleet jotenkin hankalia, niin sitten käytetään näitä toimenpiteitä ja tässä on tietty kohderyhmä tai vaikkapa nuoren status voi olla ryhmittelyperuste. Ajattelen esimerkiksi vammaisia nuoria tai nuoria, joilla on maahanmuuttotausta. Näillä nuorilla on paljon hait, tällaisia ikään kuin hankalia haitatekijöitä tai heikkoja tekijöitä ja sitten näihin puututaan. No sitten voidaan katsoa, miten tukea tarjota, tarjotaan esimerkiksi urheilu Espanjassa, oikeudelliset kanavat Kreikassa tai terveyden, terveyden ala Bulgarissa ja Latviassa olivat tässä etusijalla. No sitten viimeinen dia. Käytimme paljon aikaa nuorten osallistumiseen. Pyrimme analysoimaan, katsomaan mikä on merkityksellistä osallistumista ja pyrimme määrittelemään haasteet, haasteet sille, että tätä osallistumista ei tapahtunut halutulla tavalla. Ensinnäkin kollegani Maximiliano tässä jo sanoi, että on olemassa tällaisia tiettyjä ryhmiä, joita on vaikea saavuttaa. Eli usein sellaiset ihmiset, joiden kanssa on helpoin olla yhteydessä, on, tällaiset ryhmät on siis helppo saavuttaa, mutta siihen se sitten jää. No, no sitten toisekseen katsottiin, kuinka laajasti ihmiset saadaan mukaan esimerkiksi urheilun tai kulttuuritapahtumien muodossa. On helpompi saada ihmisiä mukaan, mutta sitten sosiaalisella poliittisella tasolla ehkä vaikeampi. Ja sitten aina tässä käsitellään tätä kollektiivista tasoa myöskin, ja siinä rinnalla on myös olemassa tämä yksilöulottuvuus ja räätälöidyt toimenpiteet tarpeiden mukaan. Sitten katsottiin myös asenteita, joita virallisilla instituutioilla on ja, kun, ja mitä yhteisöstä löytyy. Ja tässä ajatuksena on se, että näiden toimenpiteiden ei pitäisi kohdistua ainoastaan nuoriin, vaan yleisesti yhteisöön laajemminkin. Sitten tässä vielä ja ymmärsin, että tämä viikko on erittäin tärkeä, ei ainoastaan nurkan takana olevan huippukokouksen takia, vaan myös siksi, että perjantaina YK kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät nuo kestävät tavoitteet, jotka korvaavat millennium-tavoitteet, vuositavoitteet ja näihin sidotaan 2030 vuoteen. Ja nämä ovat erittäin tärkeitä erityisesti nuorten osalta. Tässä halutaan vähentää köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä, halutaan antaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille, myöskin hyvänlaatuinen koulutus, josta kollegani puhui, ja tässä halutaan myös taata hyvät ja hyvät tasoiset työpaikat. Nämä monet näistä asioista liittyvät nuoriin. Eli toivon, että tästä on hyötyä. Meiltä saa myöskin maakohtaisia tutkimustietoja. Toivottavasti nämä auttavat teitä työssänne. Kiitoksia. Kiitos. Kiitän molempia puhujia tästä alustuksesta. Tämä on oikein kiinnostava. Ja Kiitän tästä vielä myöhemmin. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Moran Chartierille. Euh, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia, että olette järjestänyt tämän Eurofondin esityksen. Me tarvitsemme näitä tutkimuksia, jotta voimme täydentää politiikkaamme, jota laadimme ja johon me panostamme valtavasti ja me haluamme nyt pitää silmällä tulevaisuutta. Korostaisin tiettyjä kohtia, jotka otitte esille näiden haasteiden osalta. Meillä on erilaisia haasteita ja taisteluita edessämme, ja me käsittelemme niitä kaikkia. Palaisin yhteen asiaan. Ensimmäinen haaste liittyy tähän yksilöllistymiseen. Mutta tämä on kaikkein hankalin asia, kun mietitään vastauksia koulutuksessa. Sitten massaistuminen. Kaikki Euroopan maat ovat oppineet tähän yksilöllistäminen. Me olemme unohtaneet, kuinka se hoidetaan. Ja näissä nuorissa jotka ovat syrjäytyneitä, jotka etsivät töitä. Emme enää osaa tätä tehdä. Meidän täytyy nyt jatkaa töitä ja miettiä näitä koulutustekniikoita, jotka on yksilöllistetty. Me emme onnistu, mikäli emme pysty käsittelemään tätä yksilöllistymistä. Ja puheenjohtaja, ongelma on se, että pitää vastata yksilöllistämiseen, mutta koska on paljon ongelmia, niin joka vuosi nuorten työttömien määrä lisääntyy ja sitten täytyy hoitaa valtavia massoja yksilöllistämisen kautta. Ja silloin vain voidaan hoitaa pieni määrä nuoria yksilöllisesti. Ja kun tässä on tämä vääristymä, niin Euroopan maat eivät enää osaa hoitaa näitä asioita. Tämä on erittäin hankalaa, ja jos haluamme onnistua, mitä tulee nuoristakuuseen ja muihin kysymyksiin, niin kaikkien yhdessä meidän täytyy miettiä tätä kysymystä. Sitten toinen haaste. Politiikkamme ja nämä 15-25-vuotiaat tässä ikäryhmässä ovat sitten on 25-30-vuotiaat, eli nuoret, jotka ovat varttuneet ja jotka ovat vielä nuoria, eivät työelämässä, joilla on tutkintoja, jotka eivät ehkä vastaa työelämän tarpeita. Ja sitten nämä ihmiset on jätetty oman onnensa nojaan. 25-30-vuotiaille ei ole samoja tarpeita kuin ne, jotka ovat jo työelämässä ja jotka ovat sitten jääneet työttömiksi. Mutta siellä on samantyyppisiä tarpeita kuin 15-25-vuotiailla, ja heihin ei kiinnitetä huomiota tutkimuksissa tai politiikassa. Sitten kolmas haaste Meillä on erityyppisiä tarpeita, kun katsotaan nuoria, joilla ei ole tutkintoa, ja nuoria, joilla on tutkinto ja jotka eivät löydä töitä. Tämäkin on huomattava haaste. Me emme voi käsitellä heitä yhtenäisenä ryhmänä, vaan ne ovat eri ryhmiä, ja se on nähty. Sitten nämä taistelut, suuri taistelu – ja minulle kyse on siitä, että koulutuksesta, akateemisesta koulutuksesta, siellä on ongelmia, akateeminen koulutus ja sitten odotetaan työkokemusta, kun halutaan töitä, mutta heillä ei vielä ole kokemusta. Ja sitten koulutus ja pääsy työelämään, se liittyy taitoihin, pätevyyteen – ja se tarkoittaa, että kaikissa Euroopan maissa meidän täytyy muuttaa käsityksiämme koulutuksesta ja unohtaa tämä parivaljakko koulutuskokemus. Ja sitten tekin olette tätä yrittäneet, eli jatkuvasti sekoitetaan nuorisotakuu ja sitten nuorten työllisyysaloite. Ja 6 miljardia, joista nopeasti mainitsitte, se liittyy tähän nuorten työllisyysaloitteeseen. Nuorisotakuu, sehän on sitten sosiaalirahastosta rahoitettava hanke, se ei ole rajoitettu 6 miljardiin. Nämä 6 miljardia, niillä on vahvistettu nuorisotakuuta alueilla, joilla on yli 25 prosenttia nuorisotyöttömyyttä. Nämä ovat hankalia kysymyksiä, mutta tämä nuorisotyöllisyysaloite on nyt luonut sitten hämmennystä ihmisten mielissä jäsenvaltioissa. Siellä ei enää tiedetä, millä tavalla suhtautua nuorisotakuuseen tai sitten tähän nuorten työllisyysaloitteeseen. Tämä on hankalaa ja meidän täytyy muistuttaa tosiaan, että nuorisotyöllisyysaloite sillä vahvistetaan nuorisotakuuta alueilla, jotka eniten kärsivät nuorisotyöttömyydestä. Hetkinen vielä. Ja tämä on nyt viimeinen kohta. Meidän täytyy kehittää liikkuvuutta koulutuksessa ja myöskin kun katsotaan nuorten liikkuvuutta, niin se on keskeinen kysymys. Ja kun haetaan näitä nuoria, minäkin käyn katsomassa heitä sosiaalikeskuksissa, eli eurooppalaisia liikkuvuushankkeita, jotka liittyvät näihin muihin hankkeisiin. Koska ensimmäinen asia on se, että nuorille pitää palauttaa hyvä kuva itsestään. Jos on työtön, niin silloin oma kuva saattaa heiketä ja meidän ta- täytyy taata heille ammatillinen liikkuvuus tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos paljon esittelijälle. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöidä. Pyydän anteeksi jo etukäteen sitä, että meillä on enää vain 15 minuuttia aikaa, joten kaksi minuuttia jokaiselle puhe, puhe, puheaikaa. Valitettavasti aika on vähän, vaikka tämä keskustelu on tärkeää. Thank you, um, chair. I... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Haluaisin kiittää Eurofoundia tästä raportista, jonka ajan mielenkiinnolla lukea yksityiskohtaisesti. Ja kiitos Rova Maskerinille Rova Ludvenikille näistä alustuksista. Tällaista raporttia kovasti tarvittiin. Tällä hetkellä sellaiset, sellaiset aloitteet kuin nuorisotaku ja nuorisotyöllisyysaloitteet ovat täytäntöönpanon vaiheessa jo. Meidän pitää katsoa sitä, miten näitä kahta välinettä on käytetty ja minkälaisia tuloksia on saavutettu. Muutama kuukausi sitten teimme kollegoiden kanssa täällä työtä, jotta voisimme nopeuttaa nuorisotyöllisyysaloitteen esirahoituksen kasvattamista. Nyt meillä on mahdollisuus analysoida sitä, mikä on jäsenvaltioiden tasolla toiminut nuorisotyöllisyysaloitteen ja nuorisotakuun toteuttamisessa. Tulokset ovat vaihtelevia. Me tiedämme, että julkiset Työnvälityspalvelut ovat usein liian heikkoja, niissä on liian vähän rahoitusta tai henkilökuntaa. Pitää siis, pitää siis hallinnoida varoja ja tehdä toimintasuunnitelmia, jotka sopivat nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Me tiedämme myös, että tämän rahaston äh, käytäntöjä on myös käytetty, huono, äh, käytetty väärin eikä ole aina taattu hyvää toimintaa. Eli kaikki näihin tarpeisiin pitää vastata nopeasti ja varmasti raportti auttaa meitä löytämään oikeat toimet, joihin parlamenttikin on tartuttava. Me sanomme tätä, tämän yhä uudelleen. Jos näistä ohjelmista ei tule tuloksia, se olisi kuin halveksittaisiin Euroopan nuorisoa nyt on korkea aika sille, että EUn jäsenvaltiot vihdoin pitävät nuorison työllisyyttä ja nuor- nuorison osallistumista työmarkkinoille tärkeimmänä prioriteettina. Kaikki väittävät niin, tällä pitää antaa oma osansa myös maakohtaisissa suosituksissa ja Euroopan unionin talouden ohjausjaksossa. Ehkä voisimme tai toivottavasti voisimme käyttää tällaisia, ei pelkästään budjettikuria, vaan muunlaistakin kuria ohjenuorina, kun yritämme uudistaa myös työmarkkinoita. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Sivneska ei ole täällä paikalla ilmeisesti. Haluaisiko joku muu ESR-ryhmästä puhua hänen puolestaan? Labajava on myöskin poissa. Haluaako joku puhua Alden nimissä? Edustaja Zyber. Muito obrigada. Um, eu queria também agradecer. Um... Kiitoksia. Haluaisin kiittää Eurofundin edustajia ja kolme kysymystä. Eli ensimmäinen kysymys. Ensimmäisessä osiossa puhuttiin tietyistä aloista, joilla nuorisotakuu on ollut tullut sovellutuksi siirtyminen työelämään, harjoittelujaksot, erilaiset oppimismuodot, nuorten yritykset ja niin edelleen. Eli nämä alat, jotka mainitsitte, mikä on se ala, jolla on havaittu parhaita tuloksia ja tehokkaimpia vaikutuksia, vai Ovatko nämä toimenpiteet olleet tehokkaita näillä aloilla? No sitten on puhuttu paljon nuorisotakuusta, joka liittyy siihen, voidaanko tämän mekanismin avulla auttaa nuoria saamaan jonkinlaista kautta varmuutta tulevaisuudestaan löytämään kestäviä työpaikkoja ja vakautta. Onko tutkimuksessa käsitelty tätä kysymystä? Onko teillä lukuja siitä, miten on sovellettu nuorisotakuuta? Ja sitten toisaalta työllisyys. Eli työsopimuksia, joita on saatu nuorille. Eli onko niiden välillä suhde? Ja sitten henkilökohtaisempi kysymys. Ilmeisesti 11 maata on ollut mukana tässä. Oma maani Portugali ei ollut siinä mukana. Miksi? Mehän tiedämme, että kriteerit liittyvät köyhyyteen ja työttömyyteen, eli minun maani varmaan olisi ollut hyvä esimerkki siitä, eli haluaisin vain tietää, miksei sitä otettu mukaan. Kiitos paljon. Aha, onko vihreistä joku edustaja paikalla? Ei ilmeisesti. Jos ei ole enää puheenvuoropyyntöjä, niin antaisin nyt puheenvuoron kahdelle vieraallemme. Mutta sitä ennen vielä yksi huomio. Minä olen skeptinen tämän ohjelman ja tämän takuun suhteen. Minun mielestäni samat varat voitaisiin antaa esimerkiksi Erasmus-ohjelma, joka on mielestäni tehokkaampi. Nyt kun olemme kuunnelleet näitä kahta alustusta, niin voin kyllä olen kyllä valmis tarkistamaan mielipidettäni. Haluaisin kiinnittää huomioon vielä muutamaan ö, seikkaan. Sanoitte, että kumppanuuksia on joskus vaikea sitoa. Minkälaisia vaikeuksia nämä ovat konkreettisesti ja miten näitä vaikeuksia voitaisiin välttää? Puhuitte ennen kaikkea koulutuksesta. Sen suhteen on vaikeuksia. Mitä ehdotuksia voitaisiin tehdä tilanteen parantamiseksi? Puhutte myös rakenneuudistusten tarpeesta. Minkälaisia rakenneuudistuksia pitäisi tehdä, jotta nuoret pääsisivät helpommin työmarkkinoille? Entä mitä välineitä voitaisiin käyttää nuorten elämän helpottamiseksi? Kiitos. Thanks a lot for your comment and questions. Kiitoksia oikein paljon kommenteista ja kysymyksistä. Niin pahoillani, jos sanoja jotenkin väärin ymmärrettiin liittyen siihen, mitä eh, edustaja Moran Schachtia sanoi. Sanoin, että nyt on meneillään kriisin seitsemäs vuosi. Eli ne, jotka olivat työttömiä viisi vuotta sitten, ovat nyt itse asiassa sitten siirtyneet uuteen itäkategoriaan. Tietysti nämä kaikki ongelmat eivät liity ainoastaan 15-24-vuotiaisiin, mutta kriisi on kestänyt vain niin kauan nyt. Eikä tässä nyt käy niin, että kun täyttää 24, niin kaikki ongelmat loppuu. No joissakin jäsenvaltioissa, esimerkiksi Italiassa, on hyvin suuri itäkategoria. Tai siis tätä lainetta itäkategoriaa, eli 15-24 kategoria nyt 15-29. Ja joissakin jäsenvaltioissa tilanne on hieman erilainen, mutta tällainen ikäkategorian muuttaminen voi olla hyvä idea, vaikka jotakin ongelmia tästä voi myöskin sitten johtua. No sitten tämä yksilöiminen eh, tai yksilöity tuki esimerkiksi. Mielestäni tämä on nuorisotakuun kulmakiviä. Erityisesti sellaisissa maissa, joissa perinteisesti on käytetty nuorisotakuuta, pyritään tuomaan yhteen ne tarpeet, joita työnhakijoilla on, ja ne toimet, joilla niitä autetaan. Eli äh, pyritään saamaan nämä nuoret pois työttömyyden tieltä. Ja on varmasti hyvä, että jotenkin optimoidaan tätä yhteensovittamista. No ongelma tässä on se, että joissakin jäsenvaltioissa, joilla annetaan tällaista räätälöityä tukea, on käynnissä jonkunlainen ikään kuin vallankumous työmarkkinoilla ja erityisesti palvelujen alalla – Eli tarvitaan prosessia, jotta voidaan muuttaa asenteita ja voidaan tar- pystytään tarjoamaan palveluja kaikille yksilöllisesti. Yksilölliset palveluthan ovat kaikkein tehokkaimpia. Eli se, että tämä asia otettaisiin nuorisotakuisen mukaan, niin voitaisiin sitten päästä myös tällaisista rakenteellisista esteistä työmarkkinoille pääsyssä. No sitten toiminnasta. Paljon on jäsenvaltioissa painotettu sitä, että harjoittelu menettelyä pitää uudistaa ja parantaa. Ja myöskin eh, pyritään antamaan koulutusta, yksilöllistä tukea, pyritään muuttamaan sitä tapaa, jolla nuorisoa yleensä aina lähestytään. Ja ongelma, että miten saadaan nuorisoon yhteys ja miten saadaan nuoriso vakuutettua, no se on yksi ongelma. Muistutan siitä, että tämä ongelma tai tämä ketju alkaa siitä, kun nuori saadaan rekisteröityä näihin työllisyyspalveluihin. Mutta joissain eh, työllisyyspalveluissa tai työllisyystoimistoissa ei välttämättä voida tarjota hyödyllisiä palveluja nuorille. Ja yleensä näin on sellaisissa maissa, joissa työttömyys on korkealla tasolla. Eli tarvitaan luottamusta, pitää vakuuttaa nuoret, eli pitää osoittaa, että on hyödyllistä olla mukana näissä ohjelmissa. Ja näin voidaan saada enemmän nuoria mukaan tähän nuorisotakuuteen. Luottamuksen puute on myöskin joissakin maissa ongelmana. Joissakin maissa ei ole ehkä luottamusta eri toimijoiden välillä. Ja sitten ajatellaan, että näihin aloitteisiin ei ole oikeastaan mitään sitoutumista tai mitään yhteyttä ja olemme nähneet jossakin maissa, että luottamuksen lisääminen parantaa sitä tapaa, että miten kumppanuksia voidaan päästä solmimaan. Ja tilanne oli juuri tämä siinä hankkeessa, jonka mainitsin. Tässä kesti kauemmin aikaa, mutta sitten kun kumppanuuteen päästiin, niin se oli oikein hyödyllinen. Ja sitten ihan loppulauseet vielä tässä puhuttiin näistä julkisista työvoimapalveluista ja siitä, että niitä pitää parantaa. Joissakin maissa tarvitaan tällaista yksilöllistä lähestymistapaa, ei ainoastaan nuorison osalta, vaan koko väestön osalta. Kiitoksia. Annetaan kollegalle pu- puheenvuoro. Ah, Portugalit. Siinä oli vielä Portugali, Portugalissa kysymys. No, ei, Portugali oli ollut mukana tässä tutkimuksessa, koska meillä oli tietyt rahoitukselliset rajat tälle. Ja valitettavasti Portugali ei ollut mukana. Tietysti tunnemme sen maan ongelmat. Kuitenkin työttömyystasot on alempana Portugalissa kuin muilla, muissa välimerenmaissa. Valitettavasti kaikki maat eivät voineet olla mukana tutkimuksessa. Um, I will be Pani Anno, tylko dwie tak, minuty. Jak najbardziej. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Age bracket. Eli tämä ikähaarukka vielä, se on tärkeä kysymys. Se on pidettävä mielessä, koska kyse on ainoastaan siitä, että varmistetaan, että ihmiset löytävät töitä, vaan hyvin paljon puhutaan työssäkäyvien köyhyydestä. Eli siirtyminen koulutuksesta työelämään pitää toteuttaa kestävällä tavalla ja voidaan sitten välttää tämä bumerangi sukupolvi. No sitten kumppanuudet ja yksilöity lähestymistapa. Tutkimus osoittaa hyvin, että täytyy olla kattava lähestymistapa, koska nuorilla on ehkä erilaisia ongelmia, ehkä terveysongelmia, asuntoongelmia, liikkumis, liikkuvuuteen liittyviä ongelmia. Ja kaikkiin ongelmiin pitää puhua, puuttua samalla aikaisesti, jotta nuoret sitten pääsevät kestävällä tavalla työmarkkinoille. Jollekin voidaan löytää työpaikka, mutta ongelmien takia hän ei välttämättä pysy työmarkkinoilla kovin pitkään. Ja sitten joku saattaa jäädä pois työmarkkinoilta. En nyt puhu Portugalista sen enempään. Meillä oli siis rahoitusrajoituksia, mutta Tämä on tietysti aihe, jota tullaan edelleen käsittelemään. Eli jos katsomme, että siihen maahan kannattaa kiinnittää huomiota, niin teemme niin sitten tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos paljon. Pyydän vielä kerran anteeksi, että jouduin puheaikaa näin rajoittamaan. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia ja puheenjohtaja kiittää ystävällisesti myös tulkkeja. Näin päätämme tämän kokoukseni jatkamme sitten iltapäivällä.